Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen, uh, let me inform you first of all. Tomorrow... Hyvät kollegat, hyvät ystävät, huomenna aamulla meillä on tässä aikataulussamme eh, tässä esityslistalla on Tajanin mietintö ETS-markkinavakaudesta huomenna aamulla Siis Tajani mietintöä. Ja meidän täytyy tätä esityslistaa muuttaa ja siirtää Tajanin mietintö iltapäivään. Mikä merkitsee sitä, mutta aamupäivän sessiomme päättyy kello 11.30. Ja iltapäivällä käsitellään ensimmäiseksi kollegani Bakkerin mietintö vihreän kasvun mahdollisuudet. Ja tämän mietinnön jälkeen on Tajani mietintö, joka koskee siis päästöoikeuksien kauppaa. Kohdan 12.13 väliin siis tulee tämä kohta, kohta 11 iltapäivällä. Kohta 12 on pääsihteeri Rusnak Iltapäivällä siis kohta 13 de Bakker ensimmäisenä. Sen jälkeen kohta 11 Tajanin mietintö ja 12 energiaperuskirja. Siinä kaikki huomisesta iltapäivästä. Tänään kello 6.30 on jouluvastaanotto hyviä uutisia ja toivot, että kaikki teistä, jotka jatkatte täällä sinne asti yhdessä minun kanssani, vietetään täällä ensin kolme ja puoli tuntia. Hienoa! Ensimmäinen kohta iltapäivän esityslistalla. Tässä on paljon eri kohtia. Eurooppalaisia julkishallintoja, yrityksiä ja kansalaisia palvelevat yhteentoimivuusratkaisut – yhteentoimivuus julkisen sektorin nykyaikaistamisen välineenä. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että Euroopan komission ehdotus yhteentoimivuus kysymyksessä ja tämä toinen ehdotus seuraa tämän hetkistä ohjelmaa, joka päättyy 31.12.2015 viiden vuoden, äh, anteeksi, vuoden kuluttua ja rahoitusosuus toiselle ohjelmakaudelle 2016-2020 välillä taas viisi vuotta on 130 miljoonaa euroa suurin piirtein. Haluaisin muistuttaa meitä kaikkia siitä, että meillä on esittelijä Carlos Sorinio. Ja haluaisin pyytää teitä, hyvä kollega, aloittamaan tämän asian käsittelyn teidän näkemyksillänne komission ehdotuksesta. Se mainitsee siis, merkitsee siis ohjelman numero kaksi tässä kysymyksessä. Kollega Sorini, olkaa hyvä. President, como acabou de referir. Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten juuri kuulimme, tämä ohjelma on jatkoa ensimmäiselle ISA-ohjelmalle, joka on voimassa – vuoden 2015 loppuun asti. Tämä ohjelma tämän lisäksi aloittaa uuden jakson. Ja vaikka ohjelma jatkaakin vanhan pohjalta, sen tulee ottaa huomioon teknologian muutokset, joita on tapahtunut tällä välin. Meidän pitää ottaa uudet äh, julkishallinnon ja siviiliyhteiskunnan velvollisuudet huomioon ja uudet mahdollisuudet, jotka pilvilaskenta tuo huomioon. Haluaisin korostaa sitä, että yrityksemme ja kansalaisemme hyötyvät tästä ohjelmasta. Aikaisempi ohjelma keskittyi siihen, että julkishallintoa modernisoitiin. Tämä ohjelma menee vielä pidemmälle, sillä se haluaa liittää tähän uudistamiseen sekä kansalaiset että yritykset. Ja tämän vuoksi meillä on kriteerejä ohjelman arviointiin, jotka kattavat eh, eivät vain tämän tarjonnan, mutta myöskin kysyntäpuolen. Eli toisin sanoen sen, missä määrin julkishallinto ja julkissektori voivat tarjota parempaa, tehokkaampaa, nopeampaa palvelua siviiliyhteiskunnalle. Toinen osa tässä on julkisten palveluiden helpottaminen. Tämä tekee tilanteen helpommaksi yrityksille. Eli tämä asia liittyy myöskin Euroopan kasvu- strategiaan. Se liittyy moniin aloitteisiin, digitaaliagendaan, aloitteisiin, joiden tarkoituksena on modernisoida julkisia palveluja Euroopassa ja kasvattaa sitä potentiaalia, joka julkishallinnolla on Euroopassa, kun se pyrkii toimimaan positiivisena voimana, joka vaikuttaa talouteen ja kansalaisten elämänlaatuun. Mielestäni tämä päätös on hyvä päätös se on hyvin muotoiltu, hyvin perusteltu, mutta samaan aikaan tämä tulee mielestäni olemaan parlamentin osa tässä työssä. Voitaisiin enemmän korostaa vielä tämän ohjelman sosiaalista ja taloudellista omistajuutta. Tässä olisi kaksi mahdollisuutta tämän toteuttamiseksi. Ensinnäkin meidän täytyy korostaa yhteistä kieltä, joka liittää hallinnot muihin sektoreihin. Meillä pitää olla kattava lähestymistapa talouteen, jotta se saadaan kilpailukykyisemmäksi. Tämän vuoksi on elintärkeää, että luomme ratkaisupuoleja, joita voidaan käyttää hallinnossa ja tulevissa projekteissa. Meidän projektiimme pitää olla sellaisia, että niitä voidaan tulkita eri tavoin ja ne voidaan ottaa eri tasoilla eri moduleihin mukaan. Tällainen yhden luukun ratkaisu on myöskin erittäin hyvä ajatus verrattuna siihen, mitä aikaisemmin on ollut tarjolla. Meidän täytyy ottaa huomioon kilpailu- ja haasteet, turvata tietoturva sekä yritysten että kansalaisten osalta. Tämä ei ehkä ole ISA-ohjelman suurimpia ongelmia, mutta aina on mahdollista parantaa ja yksinkertaistaa menettelyjä ja laajentaa sovellusalaa tämän ohjelman kohdalla. Tämän lisäksi mielestäni olisi tärkeää, että me rohkaisemme suurempaa yhteistyötä. On elintärkeää, että tässä ohjelmassa ja muissakin ohjelmissa ei erotella toimintaa eri Euroopan unionin jäsenmaissa ja jaeta tätä talousarvio osuutta 28 osaa. Me tarvitsemme kaiken kattavan lähestymistavan hallinnon osasten välillä. Suurempi yhteistyö hallinnon toimijoiden välillä tekee näiden ratkaisujen käyttämisen helpommaksi. Aikani loppuu kohta, mutta haluan sanoa, että kyseessä ei ole vain uudistusohjelma. Tämä on ohjelma numero kaksi, jonka tarkoitus on parantaa kansalaisten ja yritysten tilannetta, ja me tarvitsemme myöskin kriteerejä äh, tyytyväisyyden suhteen näiden ohjelmien osalta. Kiitoksia. Shadow Rapporteurs on EP. Kiitoksia, hyvät kollegat. EPPstä varjoisettelija Boni. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minäpä vaihdan kieleni Puolaan. Tämä Ohjelma rajoittaa hallinnollisia kustannuksia rakentamalla kansainvälisiä suhteita ja yhtenäismarkkinoiden lopuvieminen edesauttaa hyödykkeiden ja palveluiden liikkumista ilman rajoja se tekee myös tietokonejärjestelmistä tehokkaampia, kun täytäntöönpannaan kaikki EU-lainsäädäntö. Tällä voi tietysti olla tärkeä rooli, kun täytetään pannaan yksi, digitaalisia yhtenäismarkkinoita, mikä on yksi meidän prioriteeteistamme. Taloudelliset edut ovat siis selkeästi nähtävissä. Ovatpa ne sitten hallinnollisissa suhteissa ihmisten tai yritysten kanssa siinä, että automatisoidaan rajoja ylittävää ja toimialat ylittävää kauppaa. ISO kaksi kattaa kaikki Euroopan politiikan alat, joissa sopivuus, yhteen toimivuus on oleellista EU- ja kansallisella tasolla. Mitä uhkia täytäntöönpanolla sitten on? Ensinnäkin aikakysymys. Jos tätä menettelyä ei hyväksyttäisi, niin sähköisten palveluiden ja rajoitettujen palveluiden hinnat nousisivat. Hyvin monet eri ratkaisut johtaisivat yhä suurempiin sähköisiin esteisiin. Siitä syystä toivon, että Euroopan parlamentti tekee kaikkensa varmistaakseen, että tämä ohjelman täytäntöönpano tapahtuu vuonna 2015. On tärkeää myöskin synkronisoida Euroopan verkoston ja ISO kahden väliset synergiat. Konekäännöspalvelu EU-jäsenvaltion kielellä. Tuo on ohjelman pitäisi olla ilmaisena iso kahden osana olemassa, kun taas eurooppalaiset verkot aloitteessa on samankaltainen sovellus. Haluaisin kuulla komissiolta, mistä johtuu tällainen ristiriita. Sitten iso kahden alaisen työn vahvistaminen seuraavien vuosien aikana. Voisiko komissio myös kertoa meille siitä, millä tavalla se aikoo järjestää tuo kysymyksen? Iso kaksi kattaa yhteen toimivuuden ja siinä määritellään digitaalisten julkisten palveluiden formaatti. Mihin lisätoimenpiteisiin komissio aikoo ryhtyä tämän arkkitehtuurin täytäntöönpanoon? Meillä on myös digitaalinen kuilu. Pitäisiköhän komission luoda asetuksen muodossa tällainen puitteisto? Se varsinkin sähköisessä hallinnossa aiheuttaisi tietysti joitakin ongelmia, mutta selkeästi se veisi meitä kohti sähköisiä yhtenäismarkkinoita. Mielestäni meidän tulisi tehdä parhaamme, jos haluamme tätä asiaa työstää. Ja näin, haluaisin kuulla näihin kaikkiin kysymyksiin vastauksia. Seuraavaksi edustaja Kallas, edustaja Toirin tilalla. Hän on siis altenvarjoesittelijä. Kiitoksia puheenjohtaja. Vain muutama kommentti. On myös tärkeää, että ISA-ohjelmassa otetaan eri alueiden määräajat huomioon, esimerkiksi sähköiset hankinnat, niissä on noudatettava EUn sääntöjä, näin ei vielä ole, ja määräaika on vuoden 2015 puolivälissä. Yhteen toimivuudelle on kiireellistä tarvetta. Sitten e-tulli sisäasioissa ja viisum- ja äh, Schengen-asioissa järjestelmiä hallinnoidaan EU-LISA-järjestelmällä. Ja tässä voitaisiin ottaa yhteinen tullijärjestelmä mukaan. EU-lisälle voitaisiin antaa tällainen lisävaltuutus Samoin luottamus näihin digitaalisiin palveluihin on äärimmäisen tärkeää, jotta kansalaiset alkavat niitä käyttää. Ensinnäkin verkkoturvallisuus. En tarkoita tällä nyt tietosuojaa, vaan kyberturvallisuutta, verkkoturvallisuutta. Se on peruspilari markkinoilla. Ja toiseksi sähköisten palveluiden mm, tai tietoisuutta niistä pitäisi parantaa pankkipalveluiden, terveyshuoltopalveluiden ja niin edelleen osalta. Sanotaan, että palveluihin täytyy liittyä tietyt tarpeet. Tämä on totta, mutta nyt kun halutaan vähentää julkista vaihetta, niin Julkishallinnossa on tärkeää toimia kustannustehokkaasti. On myös tärkeää, että yhteentoimivuusratkaisuja ei kehitetä tyhjästä. Yhteentoimivuusratkaisuja on jo kehitetty tai niitä kehitetään jäsenvaltiossa. Esimerkiksi Suomi ja Viro käyttävät osittain samoja järjestelmiä ja vaihtavat tietoa siitä, miten yhteen toimivuus tai sähköisiä ratkaisuja voitaisiin parantaa entisestään, joten jäsenvaltiot pitäisi saada entistä paremmin mukaan standardointimenettelyihin. Näin tulokset olisivat paremmat. Madam and Mr. Henkel replaces Mr. Toshinovski. Uh... Kiitoksia. Sitten Toshinovski, joka on ecr varjoesittelijä. Toshinovski has... Edustaja Tosinowski joutui menemään kotimaahansa tänään. Hyvä puheenjohtaja, 20 vuotta sitten minä olin eh, CEO IVO Euroopan puheenjohtajana ja käännyin komission puoleen ja kysyin, mitä voisimme tehdä. Ja tuolloin me saimme ehdotuksen, joka nyt on melkoisen vanhentunut, mutta minulla on pari huomautusta liittyen tähän vaikutusten arviointiin. On pettymystä vain 16 maata osallistui vaikutusten arviointiin. Ehkäpä meiltä puuttuu nyt tiettyjen sidosryhmien mielipide. Ja tämä on siis ensimmäinen niin Toinen huoli on yleisempi. Tämä aloite on erittäin hyvä, kuten sanoin, noin 20 vuotta vaadittiin, että pääsimme tähän pisteeseen, mutta meidän ei pitäisi unohtaa sitä, että yrityksemme ja järjestömme ja jäsenmaamme kilpailevat myöskin koko muun maailman kanssa. Yhdysvaltain kanssa, Kanadan, Kiinan, Intian, niin edespäin kanssa. Ja tästä koko tekstistä puuttuu se osuus, kuinka me toimimme muun maailman suhteen. Hallituksilla on standardisoidut IT-järjestelmät, mutta niiden ei pitäisi olla sellaiset, jotka toimivat vain Euroopassa, vaan muuallakin maailmassa. Erityisesti nyt, kun nyt äh, äh, TTIP-sopimuksen ja CTA-sopimuksen kautta Suomelle markkinoille lähdemme. Kiitoksia edustaja Henkel, valiokunnan varapuheenjohtaja. Seuraava puhe, puhuja on varjoesittelijä vihreistä, edustaja Maragall. Ähm. Hyvää iltapäivää puheenjohtaja. On hienoa, jos sallitte, työstää tätä hanketta, koska tämä on ala, jota, jossa olen jo vuosia sitten ja vuosien ajan tehnyt töitä, eli oman alueeni julkishallinnossa Espanjassa. Uskon, että ymmärrän ja myös jaan nämä tavoitteet ja tämän kertomuksen filosofian ja tavoitteet. Mutta ehkä tässä pitäisi pyrkiä vielä hieman kunnianhimoisempiin tavoitteisiin. Tässä on katsottava päätavoitteita ja lisätavoitteita. 130 miljoonaa vuoteen 2020 mennessä vaikuttaa ehkä suurelta summalta, mutta ei kuitenkaan ole kovinkaan merkittävä summa. Voi olla, että rahat loppuvat kesken. ISA 2 hankkeen rajat ehkä ovat kuitenkin toimivat, jos onnistumme määrittelemään konkreettiset tavoitteet. Vielä näin ei ole. Ja tämä on tehtävä eri aloilla. Täällä viitattiin tulliin, myös logistiikkakysymykset, kulttuuriperintökysymykset ja monet monet muut kysymykset, jotka voisivat tuoda mukanaan eurooppalaista lisäarvoa. Ja sitten taloudellinen puoli. Verotuskysymykset. Olisi hyvä, että vero, verotusalalle, veroviranomaiselle saataisiin lisää yhteentoimivuusmahdollisuuksia. Ja on katsottava, että resurssit ovat riittävät. Tässä työsarkaa todella riittää, samoin tavoitteita on paljon. Ja toinen kolikon puoli on se, että taistellaan harmaata taloutta vastaan. On saatava aikaan myös tähän suuntaan konkreettisia tuloksia. Ja vielä pari lisähuomiota tähän loppuun menetelmistä. Meidän on tunnustettava se, että lähtökohdat eri maissa ovat hyvin erilaisia – siis maissa, jotka osallistuvat tähän ohjelmaan. Osittain ohjelmassa pitäisi työstää lähentymistä, konvergenssia ja sitä, että maat pääsevät verrattavissa oleviin lähtökuoppiin, jotta voidaan saada konkreettisia tuloksia aikaan. On katsottava myös tiettyjen jäsenvaltioiden sisäistä hallinnon yhteentoimivuutta. toimivuutta siellä on edelleen valtavia oikeusvarmuuteen ja julkishallinnon palveluihin liittyviä porsaan reikiä. And, uh, next... Kiitoksia, hyvä kollega. Seuraavaksi Pilar de Castillo. Kiitoksia, puheenjohtaja. Sallikoa minun esittää joitakin huomioita, jotka liittyvät erityissisältöön, jota tuen tavoitteena, kuinka muuten, muutenkaan tässä on otettava huomioon, kuinka tärkeä rooli julkishallinnolla on eurooppalaisessa taloudessa. Täällä ehkä enemmän kuin muilla maantieteellisillä alueilla. Julkishallinnon toimien tulisi nopeuttaa koko talouden ja yhteiskunnan kehitystä. Ja siksi yhteentoimivuus aiheena on äärimmäisen tärkeä. Se vaikuttaa tietysti myös moniin muihin aloihin, mutta se pohdinta, jota tässä nyt käyn läpi. Mutta jos lähdemme nyt toimiin tässä parlamentissa ja uudessa komissiossa, niin meidän tulisi välittää nyt viesti siitä, kuinka tärkeätä työt tällä uudella valikaudella tässä asiassa ovat. Olen vakuuttunut siitä, että olemme tilanteessa, tilanteessa, että nyt todella on viimeinen kutsu lennolle. Jos olisimme lentokentällä, niin näin olisi. Nyt on viime hetket käsillä sille, että digitaaliset sisämarkkinat voivat lähteä elvyttämään yritystemme kilpailukykyä ja talouttamme. Täällä kollega viittasi siihen, että tässä, olisi, tässä on toimittu jo 20 vuotta. Me toistamme ja toistamme asioita. Meillä on 500 miljoonan henkilön ostajamarkkinat. Meillä on sisämarkkinat ja tässä tapauksessa puhutaan digitaalisista sisämarkkinoista. Eli joko pääsemme todella nyt eteenpäin maailma pyörii pyörimistään, yritykset jatkavat toimintaansa, mutta sisämarkkinoista ei saada sitä moottoria, jota kauan on toivottu. Nyt todella on viimeinen hetki toimia. Parlamentin on toimittava saman komission ja neuvoston. Kiitos. Uh, thank you very much. Uh, thank you, Pilar. Kiitoksia, Pilar. Tehän olette meidän pääesittelijämme trilogissa, kun kysymys on digitaalisista yhtenäismarkkinoista. Toivottavasti nämä neuvottelut voidaan aloittaa mahdollisimman nopeasti. Haluamme aloittaa ne jo joulukuussa, mutta se todennäköisesti ei ole mahdollista. Minä kysyin tätä Itälän puheenjohtajavaltiolta ihan suoraan ja se lupasi tehkevään, sanoi tekevänsä kaikkensa, että joulukuussa voitaisiin aloittaa se olisi tietysti hienoa, mutta ei tässä paljon aikaa ole jäljellä. Myös tämä mietintö voisi myös olla hyväksi tueksi tuolla trilogissa. Sarona Tamburano, joka on Borellin sijalla. EFDDn varjo. Edustaja Tamburano, olkaa hyvä. Hyvää päivää puheenjohtaja, hyvät kollegat. Puhun todella kollegani Borrellin puolesta. Hän joutui toisiin tehtäviin ja välitän teille heidän, hänen viestinsä. Itran ja IMKon välinen toimivalta kiista pitäisi nyt ratkaista nopeasti, jotta pääsemme eteenpäin yhteentoimivuusratkaisuissa julkishallinnossa ja verkkopalveluissa, ja erityisesti sellaisissa jäsenvaltioissa, joissa on kiinni kurottavaa. Sähköinen laskutus, terveydenhuolto ja tarjouskilpailut ovat sellaisia, että tässä on parannettava palveluiden laatua kansalaisille. Me olemme valmiita tekemään välittömästi yhteistyötä tässä asiassa. ISA-ohjelma on vuoden kuluttua loppumassa. Ja vielä lyhyt henkilökohtainen kommenttini tähän on, että on tehtävä kaikki mahdollinen, jotta operatiivisella formilla on lähdettävä toimimaan esimerkiksi ISO Open ja OSIS normien osalta. Parlamentti ei aina ole toiminut näiden asioiden suhteen ja meidän pitäisi lähteä nyt itse näyttämään esimerkkiä. Thank you very much. Uh, well, any other request? Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei näytä olevan. Näin pyytäisin Euroopan komission edustajaa. puhumaan tästä samasta aiheesta. Jos voisitte kertoa meille Euroopan komission yleistä kannasta tästä kysymyksestä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin palata joihinkin niihin kohtiin, joita täällä edesi, eri puhujat ottivat esille. Ja ensimmäinen kohta on erittäin tärkeä. joka kuuluu tämän uuden ohjelman puitteisiin, koskee näiden kahden ohjelman välistä yhteennivoutumista, kuten myöskin aloitetta ja tätä verkkojen Eurooppa-aloitetta. Kuten näette, Isa Square-ohjelmasta se asettaa itsensä horisontaalisen aseman. Sillä on horisontaalinen lähestymistapa. Sen tavoitteena ei ole tarjota kaikkia ratkaisuja yhteen toimivuudelle Euroopassa. Jokainen alue nyt jo hoitaa omat ratkaisunsa. Ongelma, joka meillä on edessämme, on se, että näille ongelmille ei ole mitään horisontaista ratkaisua. Jotkut keskittyvät infrastruktuuriin ja niin poispäin. Mitään horisontaalia lähestymistapaa ei ole. Isä, Square pyrkii tämän puutteen korjaamaan. Siinä voidaan tukea myös muita aloitteita, ja esimerkiksi Verkkojen Eurooppa-aloitteessa näin on, tai muiden ohjelmien yhteydessä, innovoinnissa ja tutkimuksessa. Isä, Square voi ehdottaa tilkitsevänsä näitä puutteita, joita on tutkimusohjelmissa ja niissä, jotka löytyvät taas operatiivisella puolella verkkojen Eurooppa-aloitteessa. Tämä on se tapaus, joka mainittiin myös käännöskonepalvelukysymyksessä. Koska sitä nyt on kehitetty, niin verkkojen Eurooppa aloite, ottaa sen mukaan palveluna ja tarjoaa sitä eri hallinnoille käytettäväksi. Ja toisaalta isä ja isä tulevaisuudessa joutuvat Ja näin voidaan käyttää näitä eri välineitä omassa hallinnossa. Se voidaan käyttää joko palventuna tai sitten ihan yksittäisenä ratkaisuna, joka integroidaan kansalliseen hallintoon. Näin siis ratkaistaan tämän Isosquarein tarjoama ratkaisu. Jos luet ehdotusta, niin näette, että siinä on tärkeä kohta – verrattuna tämänhetkisen ratkaisuun on nimenomaan mainittu. Se koskee eurooppalaista yhteensopivuus, viite, arkkitehtuuria ja tätä kartastoa. Siinä on hieno kuva siitä, mistä tässä on kyseessä ja se, mitä jäsenvaltioiden toiminnassa tapahtuu. Ja nähdään, mitä meidän tulisi tehdä, on tärkeää siitä syystä, että me rakennamme tätä kartoitusta eurooppalaisella tasolla ja myös kansallisissa hallinnoissamme. Aivan kuten täällä aivan oikein todettiin, kansalliset hallinnot ovat rakentaneet ratkaisuja, joita voitaisiin aivan hyvin käyttää muissakin maissa. Kaikkea täytyy kuitenkin laittaa jakoon, se täytyy olla saatavilla, etsittävissä, löydettävissä Silloin niitä voi käyttää, jos ne ovat sitä helpolla tavalla. Ja puheeni lopuksi kun puhutaan siitä, että vain 16 maalla on oma panos tässä ISA Square ehdotuksessa, niin kannattaa katsoa niitä ehdotuksia, jotka liittyvät tähän. Yksi koskee IOS, eurooppalainen yhteensopivuusstrategia, joka antoi selkeän kuvan siitä, mitä eri jäsenvaltioissa tapahtuu. Tätä varten käytettiin kansallisia yhteentoimivuus ähm, menettelytä, tarkasteltiin niiden toimintaa ja toiseksi sitten isäohjelmaa arvioitiin puolessa välissä, tuon tulokset jaettiin kaikille ja sitten valmisteluvaiheen jälkeen kaikkiin jäsenvaltioista kysyttiin tästä asiasta ja käytiin paljon keskusteluja. Kaikki jäsenvaltiot olivat neuvottelupöydän ympärillä. Ja nyt teillä on tämä ehdotus, joka teillä on edessä sen seurauksena. Thank you very much, madam. Kiitoksia. Pyytäisin esittelijä Sorinjoa tekemään yhteenvedon tästä keskustelusta. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä ja muita kollegoja, jäseniä, jotka ovat olleet mukana keskustelussa. Haluaisin kiittää myöskin Euroopan komissiota. Olen ymmärtänyt keskustelusta, että tietyillä aloilla on huomattu, että voisimme niillä mennä hiukan pidemmälle ja parantaa mietintöä. Tämä vaikuttaa olevan jotakin, mikä yleisesti ottaen puheenvuoron käyttäjä, käyttäjien mielipiteitä yhdisti ja meidän pitäisi korostaa tiettyjä aloja ehkä hiukan enemmän. Aikataulun suhteen on sellainen tunne, että nyt on kiire toimia. On totta, että hyvin vahva kiireen tunne on, sillä ensimmäinen päivä tammikuuta 2016 tämän ohjelman pitää olla toiminta varmis. Se alkaa ja sen täytyy olla valmis toimimaan kontekstissa ja muutoinkin. Sitten toinen asia, joka ei vaikuta ehkä aina yhtä tärkeältä, kuten kuulimme kollegoilta ja komissiolta, on tärkeää, että synkronoimme tämän toimen muiden ohjelmien kanssa. Vaikuttaa siltä, että ISA Square pyrkii siihen, että meillä olisi horisontaalinen operatiivinen foorumi eri jäsenmaiden välillä, mutta kuten sanoin, digitaalinen kuilu on olemassa eri jäsenmaiden välillä ja myöskin tähän puututaan eri tavoin. Edustaja Merkel ehdotti lähentymisohjelmaa, muitakin mahdollisuuksia meillä on, että meillä olisi maiden välisiä ratkaisuja ehkäpä. Voisimme käyttää mahdollisuutta rakentaa siltoja, joiden avulla digitaalinen kuilu voidaan ylittää. Sitten vielä toinen asia, jonka kirjasin ylös, on se, että olisi hyvä ajatus, että meillä olisi tätä päätöstä ajatellen laaja ohjelma. Kyseessä ei ole vain hallinnoin kysymys. Tämä on yritykselle hyvin tärkeää ja ehkäpä osittain meidän pitäisi käyttää varat siihen, että kasvatamme tietoisuutta tämän ohjelman suhteen. Sitten toinen asia, joka on vaikea, joka tuotiin esiin ja joka täytyy ottaa huomioon kaikesta huolimatta, on se, että kun puhumme yhteen toimivuodisratkaisusta ja toisaalta TTIP-sopimuksesta ja vapaakauppasopimuksesta Kanadan kanssa, meidän täytyy pohtia sitä, kuinka voimme ottaa myöskin tähän mukaan sen, kuinka muiden maailman toimijoiden kanssa teemme yhteistyötä. Tämä on, hyvä puheenjohtaja, jotakin, mitä me tarvitsemme. Tämä tilanne on sellainen, että nyt esittelijä luonnollisesti on aloittanut oman työnsä, mutta muut eivät vielä omaansa. Ja toivottavasti etenemme nyt nopeasti. Kiitoksia. Kiitoksia. Herra Nika, haluatteko lisätä vielä jotakin? Kiitoksia. Kaksi kommenttia. Komissio vastasi aika varovasti. Kuulostaa siltä, että se tarvitsee hieman rohkaisua aikataulun ja sisällön muokkaamiseksi jos katsotaan prioriteetteja, voimme lähteä liikkeelle kaikkein suurimmista asioista ja sellaisista, jotka vaikuttavat kaikkein kielteisimmin jäsenvaltioihin. Esimerkiksi verohallinto. Voimme lähteä liikkeelle siitä. Esimerkiksi yhtäältä huomaamme, että menetämme verotuloja 300 miljardia vuodessa arvonlisäveron muodossa yhteen toimivuuden pitäisi kuitenkin saada aikaan konkreettisia mitattavissa olevia tuloksia. Esimerkiksi niin, että jäsenvaltiot vaihtavat verotietoja, mutta tätä ratkaisua ei kuitenkaan käytännössä käytetä. Ja komissio voisi lähteä liikkeelle juuri tästä asiasta. Totta kai konekäännös mahdollisuus on tärkeää, mutta meidän tulisi pohtia, mitkä olisivat niitä asioita, joista saataisiin konkreettisimpia hyötyjä. Juuri verohallinto olisi yksi painopistealue. Veroviranomaiset voivat vaihtaa keskenään tietoja ja tätä kautta voidaan saada parempia tuloksia. Eli meillä on tiedonvaihtojärjestelmiä, mutta tietoa ei kuitenkaan vaihdeta oikealla tavalla. Ja toinen esimerkki ovat tulliviranomaiset ja esimerkkejä riittää. Meidän täytyy rohkaista ja tukea komissiota, jotta siltä saataisiin nopeasti toimintasuunnitelma, joka olisi täsmällinen, jossa olisivat konkreettiset toimet ja se, miten niitä toteutetaan. Kiitos. Nika, for your remarks. Kiitoksia näistä kommenteista. Kollega Zorinio valmistelee mietintöluonnoksensa. Ja sitä käsitellään 22.1.2015. Kuulemme niissä kahdesta 22.1. myöskin. Tarkistusjärjestelmän määräaika kuusi päivää myöhemmin 28.1. kello 12 mennessä. Itreäänestys 14.4. täysistunnossa kesäkuussa 2015. Tämä on alustava aikataulu siis tällä hetkellä. Ja esittelin vastaan kaikista. Itsestään ennen kaikkea. Tässä ei ole ongelmaa. Puhemies, voin tämän taata. For discussion. Kiitoksia kollegat, kiitoksia tästä keskustelusta. Kiitoksia kollega Niko myöskin kommenteista. European Energy Security Strategy. Seuraavaksi Euroopan energiaturvallisuusstrategia. Myös äärettömän tärkeä kysymys. Ja haluaisin muistuttaa teitä kaikkia ja itseänikin siitä, että komissio teki ehdotuksen energiastrategiaksi tämän vuoden toukokuussa Ukrainan kriisin seurauksena. Nyt kysymys on yhä kiireellisempi, kun talvi on lähestymässä. Itre on päättänyt esitellä oma-aloitteisen mietinnön Euroopan energiaturvallisuusstrategiasta ja se piti julkisen kuulemistilaisuuden aiheesta 5.11. Tämän päivän keskustelu ensimmäinen näkemysten vaihto tästä tärkeästä aiheesta. Joten kuten yhteentoimivuusratkaisu kysymyksissä, niin tämäkin keskustelu edeltää mietintöluonnosta. Ja haluaisin pyytää edustaja Saudargasia esittelemään näkemyksensä Euroopan energiaturvallisuudesta. jotka varmasti te sisällytätte tähän mietintöluonnoksen, joka esitetään myös tammikuussa Itrelle. Tulee paljon aiheita kokoukseen tammikuussa. Edustaja Algirdas, olkaa hyvä. Mr. President, eh, eh. Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten jo mainitsitte, keskustelu on päässyt hyvin liikkeelle – Täällä on pidetty tärkeitä konferensseja ja pyörän pöydän keskusteluja tämän aiheen eri näkökulmista. Olemme pyrkineet saamaan tähän kattavaan komission tiedonantoon monia energiavarmuus kysymyksiä, valinneet ehkä tärkeimpiä niistä. Mietintö valmistuu ensi viikolla, mutta haluaisin jo tässä vaiheessa kiittää varjoesittelijöitä. Olemme käyneet ensimmäisen keskustelun ja olen pyrkinyt ottamaan heidän näkemykseen mukaan mietintöön. Kuten sanoin, tiedonanto on varsin kattava ja monimutkainen, joten käsittelen tätä nyt hyvin yleisesti. Mietinnön yleinen linja on se, että teemme eron sisäisen ja ulkoisen energia- varmuuden välillä, koska ne ovat varsin erilaisia. Esitämme alustavia kommentteja, kuten mainitsitte, pääsy tai ehkäpä ainut keskustelun syy energiavarmuudesta on kaasun tuonti Ukrainan kautta. Se, mitä nähtiin viime talvena ja nyt kun talvi on jälleen käsillä. No, mietinnöstä äänestetään vasta talven jälkeen, joten emme keskity tässä lyhyen aikavälin toimiin. Katsomme pikemminkin keskipitkän ja, aikaväl... keskipitkän ja pitkän aikavälin toimia. Energiaunioni on päätavoite. Energia varmuudesta pitäisi tulla kilpailukyvyn kyvyn ja kestävyyden ohella peruspilari tähän tulevaan unionin. On syytä myös maltillista energia, energian kysyntää ja katsoa energiatehokkuutta ensinnäkin. Eli Olemme käyneet läpi näitä kaikkia tärkeitä kysymyksiä. Energiatehokkuusdirektiivi ja rakennusten energiatehokkuusdirektiivi, niitä on täytäntöön pantava muun muassa. Ja toinen tärkeä ulottuvuus on oma energiatuotantomme. tämän EUn energia Tuotannon tulisi siis käsitellä ja kattaa kaikki ketjun osat ja meidän tulisi pyrkiä olemaan mahdollisimman omavaraisia energiantuotannossa. Tämä kattaa nyt osittain sen, minkä olemme ottaneet tähän energiateknologian kehittämiskappaleeseen mukaan. Eli tässä mainitaan se, että meidän täytyy pyrkiä olemaan mahdollisimman omavaraisia. Täysin yhdennetyt energiamarkkinat ovat tärkeitä energiavarmuuden kannalta, mutta meidän tarvitsee, meidän on pyrittävä yhteen toimiviin energiamarkkinoihin ja siihen, että toimia toteutetaan mahdollisimman nopeasti. Ulkoinen ulottuvuus on varsin selkeä asia sinänsä, mutta haluan korostaa sen joitakin näkökohtia. On tärkeää, että tuotantolähteitä on useita ja kuljetusreittien on kuljettava luotettavien alueiden kautta. Ja olemme hiljattain joutuneet huomaamaan, että Venäjä ei ole enää luotettava kumppani. Se on selkeästi sanottava, koska he ovat selkeästi kieltäytyneet noudattamasta eurooppalaista lainsäädäntöä ja energiatoimitusta käytetään poliittisen pelin osana. Tässä oikeastaan kaikki minun osaltani, puheenjohtaja. Kiitoksia, hyvä esittelijä, sen varjoesittelijät eri poliittisista ryhmistä. Edustaja Pohja. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Teidän tsekkinnepä on erinomaista. Haluaisin kiittää Euroopan komissiota tästä tiedonannosta. Se on mielestäni hyvä. Fossiilista polttoaineista riippuvuus on taloudellinen kysymys ja se on myös poliittinen kysymys miltä kaikille maillemme. ja eri energialähteiden monimuotoistaminen, solidaarisuus ovat tärkeitä asioita, kuten myöskin kysynnän hallinnoiminen. Haluaisin mainita kaksi asiaa. Energian toimisuusvarmuus on aika kapealaisesti määritelty, ja minusta sitä ei tulisi määritellä pelkästään hinnan avulla, vaan kyseessä pitäisi olla myös kestävyys, vakaus. Ja se tulisi asettaa niin, että sen avulla voidaan torjua energiaköyhyyttä, joka voi syntyä tietyissä jäsenvaltioissa. Tämänhetkinen tilanne on toimimaan vain keskipitkällä aikavälillä. Minusta meidän tulisi myöskin tähdätä tuonne pitkän aikavälin tavoitteisiin ja katsoa sitä, kun työskentelemme ja työstämme tulevaisuutta. Tästä asiasta keskusteltiin muiden varjoesittelijöiden kanssa ja se oli oikein hyvä kokous. Kiitoksia siitä. Energian toimitusvarmuusstrategian pitäisi sisältää sekä keskipitkän aikavälin näkökulma ja sen tulisi vastata myös joihin uhkiin, joihinkin uhkiin, joita meillä on, ja riippuvuuteen polttoaineesta. Samalla sen tulisi koetella olemassa olevien järjestelmien luotettavuutta. Haluaisin ottaa esille kolme neljä asiaa, joita mielestäni ei tulisi jättää tämän mietinnön ulkopuolelle. Ensinnäkin sellaisen teknologian investointi, joka mahdollistaisi energiasekoituksen nykyaikaistamisen kaikissa jäsenvaltioissa samalla kuitenkin säilyttäen teknologian neutraaliuden niin että jokainen jäsenvaltio voi päättää siitä, millä tavalla se energiansa käyttää ja mihin se sen käyttää. Energiatehokkuus, energiasäästöt ovat sellaisia tavoitteita, joihin voidaan päästä suhteellisen lyhyellä aikavälillä. Ja siitä voi olla hyötyä, kun pyrimme vastaamaan tähän kysyntään. Kysymys on myös infrastruktuurista, kun esimerkiksi puhumme yhteisistä hankkeistamme, meidän täytyy luoda myöskin näitä älyverkkoja. Niistä on hyötyä, kun pyritään torjumaan vaihtelevaa energiatarjuntaa. Ja ne vakauttavat energiatarjonnan myös kaikille kuluttajille. Toimivat energiamarkkinat, joiden avulla olemme vastustuskykyisempiä kaikille epävakaudelle EU-maiden ulkopuolelta. Tai sen avulla voidaan estää myöskin mahdolliset energiantarjonnan katkeamiset. Siihen meni tosi keskittyä puheenjohtaja. Kiitoksia kovasti. Edustaja Fox ECRstä. Thank you, President. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää edustaja Sahdikasia siitä, että hän antoi tästä asiasta alustavan kantansa viime viikon varjo esittelijöiden kokouksessa. Tämä oli erittäin hyödyllinen kokous ja kiittäisin häntä siitä. Euroopan energia, varmuusstrategia on erittäin tärkeää, jotta jäsenmaat voivat kukoistaa ja taloudet kasvaa. Tämän varmuuden turvaaminen on avainasia sisämarkkinoilla. Meidän täytyy ähm, saada energia ähm, huolto toimimaan kaikkialla Euroopassa äh, kilpailukykyisesti. Meillä täytyy olla selkeitä, hyvin kuvattuja tavoitteita niin, että jäsenmaat voivat päättää energiamiksistä, joka niille sopii parhaiten. Olen edustaja Sarganasen kanssa samaa mieltä siinä, että energiatehokkuuden kasvattaminen ja kysynnän modernisoimi ovat tärkeässä roolissa. Meidän pitäisi tarkastella innovatiivisia teknologioita, jotka tekevät mahdolliseksi vähentää energian kulutustamme. Ennen kaikkea tämä hyvin toimiva yhtenäinen markkina on asia, joka tulee varmuutta tarjoamaan jäsenmaille varmuutta, jota ne tarvitsevat. Tähän mennessä meillä on ollut läntiseen ja pohjoiseen Eurooppaan jakautuneet markkinat ja Euroopan unionilla ei tule olemaan todellisia integroituneita energiamarkkinoita ennen kuin tämä jako lopetetaan. Ranskan ja Espanjan välinen jako on esimerkki tästä. Espanjassa on seitsemän LNG-kaasuterminaalia, jotka mahdollisesti voisivat palvella koko Eurooppaa, mutta sisämarkkinoita jarruttaa Ranskan haluttomuus sallia ähm, kyllin riittävää kaasun välitystä. Olen Sarikasin kanssa samaa mieltä siitä, että Venäjän äh, sellainen kaasun toimittaja, johon ei voida luottaa, ja olisimme voineet käsitellä Ukrainan kriisiä toisella tavalla, jos olisimme voineet luottaa siihen tietoon, että voisimme Venäjän kaasun toimituksen korvata Lähi-idän kaasun äm, terminaalilla käyttäen hyväksi näitä LNG-terminaaleja, jos herra Putin päättää hanat sulkea. Äh, Yhtenäisten energiamarkkinoiden turvaaminen Euroopassa on yksi sellainen asia, äh, jossa ähm, voidaan ähm, avain infrastruktuuriprojekteihin keskittymällä tuottaa mm, todellista hyötyä. Meidän täytyy tehdä kaikki varmu mahdollinen, että voimme varmistaa sen, että jo olemassa olevat hankkeet saavat taloudellisen ja poliittisen tuen, jota tarvitsevat. Ja meidän täytyy myöskin varmistaa se, että kolmas energiapaketti toimeenpannaan täysin kaikissa jäsenmaissa. Tämä avaisi kaasu- ja sähkömarkkinat ja kuluttajat hyötyisivät kasvavasta kilpailusta ja matalemmista hinnoista. Mitä hankintoihin tulee, jäsenmaiden pitäisi vapaasti voida tehdä yhteistyötä kunhan mitään sisämarkkina- tai kilpailulainsäädäntöä ei rikota, mutta mitään tällaista ylhäältä alas eh, järjestelmää, jota komissio johtaisi, meidän ei pitäisi luoda. Se vaikuttaisi negatiivisesti markkinoiden tehokkuuteen ja kilpailuun. Lopultakin hyvä puheenjohtaja tässä avainasemassa energiavarmuudessa ovat markkinat. Euroopan pitää helpottaa yhtenäismarkkinoiden toimintaa ja sitten uskaltaa astua askel taaksepäin ja antaa markkinoiden toimia. Aina on houkutuksena politikoilla sekaantua eh, erilaisin eh, hinnan määrittelyyn, hierittämisiin ja interventioihin markkinoiden toimintaan. Meillä on 12 kuukauden hintojen jäädytys omissa, omassa maassani ja tämä luo epävarmat toimintaolosuhteet yrityksille ja epävarmuutta lopullisesta hinnasta kuluttajille. Kiitoksia. Mr. Morten Kiitoksia sitten varapuheenjohtaja Helvet Petersen Alden nimissä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää esittelijä aivan erinomaista yhteistyöstä tämän aiheen parissa ja kollegoita selkeästä halusta viedä eteenpäin tätä tärkeää kysymystä. Nyt kaikki varmaankin ymmärrämme, mikä haaste monilla EU-mailla on edessään, kun ne pyrkivät takaamaan energian toimitusvarmuuden varsinkin talviaikaan, kun lämmitys on useimmiten elämä ja kuoleman asia. Meillä Tanskassa oli 70-luvulla energiakriisi, valot sammuivat ja lämpö meni pois päältä. Olemme pyrkineet siihen, että me olisi niin riippuvaisia enää niin ulkomaista energiasta ja olemme pyrkineet takaamaan energiaturvallisuudemme investoimalla energiatehokkuusmenettelyihin, pyrkimällä hyödyntämään jäämäenergiaa mahdollisimman hyvin ja hyödyntämään myös uusiutuvaa energialähteitä, kuten esimerkiksi biomassaa ja tuulivoimaloita riittävän hyvin. Muistan, miten 70-luvulla autottomat sunnuntait auttivat, auttoivat tietoisuuden lisäämisessä ja polttoainekulutuksen vähentämisessä. Kaasu- ja öljyriippuvuus ei enää ole niin suurta ja se on luonut myös paikallisia työpaikkoja ja vienyt eteenpäin myös teollisuuttamme uusiutuvan energialähteiden energiatehokkaan teknologian kehityksessä. Olemme ymmärtäneet, miten siirtymän fossiilisista polttoaineista ja niistä riippuvuudesta voi tuoda sekä energiaturvallisuutta että taloudellista vaurautta. Ja toivon, että tässä mietinnössä voin kertoa parhaista käytänteistä ja korostamaan niitä saavutuksia, joita uusiutuvista energialähteistä ja investoinneista on saatu, joiden avulla voidaan varmistaa energiaturvallisuus kaikille muillekin kautta Euroopan. Meidän tulisi pyrkiä siihen, että taloudellista resurssit, joita meillä nyt jo on käytettävissä EU-varojen kautta, yksityisen rahoituksen kautta, kuten myöskin uudet voimavarat niin sanotussa Junckerin paketissa, otetaan kunnolla hyöty, käyttöön niin, että voidaan saada aikaiseksi energiaturvallisuutta ja luoda paikallisia työpaikkoja samanaikaisesti. Tämän kaltaisen johdonmukaisen holistisen lähestymistavan avulla voimme lisätä kotimaan kysyntää. Varmistaa sen, että kansalaisilla on lämmin talvella, eivätkä joudu energiaa tarjonnan uhreiksi silloin, kun se on uhattuna aggression tai poliittisen epävakauden syystä. Toivon, että saamme tehdä hyvää yhteistyötä esittelijän kanssa ja varjoesittelijöiden kanssa ja että me voimme olla antamassa tärkeän panoksemme tähän merkittävään keskusteluun. Kiitoksia puheenjohtaja. Puheenjohtaja mikrofoni nyt päällä. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, πρώτα πρώτα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο τον... Κοίταξε. Haluaisin kiittää kollega Saudargasia ja myös kokouksesta, jonka pidimme hänen kanssaan viime viikolla Strasbourgissa. pyrimme kaikki yhdessä samaan aikaan mahdollisimman konsensushakuisen mietinnön ja Guen nimissä. Minun on kuitenkin sanottava, että mietinnössä on joitakin aukkoja. Energiantoimitusvarmuushan riippuu pitkälti siitä, tai liittyy siihen, että energia on hyödyke, johon meillä kaikilla on oltava pääsy samalla tavalla. Ja Tämä on asia, jota mietinnössä tulisi korostaa, kun puhumme toimitusvarmuudesta. Kolmesta asiasta haluaisin puhua. Kuten sanoin, tapasimme viime viikolla esittelijän ja varjoesittelijät ja keskustelimme näistä asioista. Ja yksi prioriteeteista on oltava se, että torjumme energiaköyhyyttä – se on asia, joka on havaittavissa monilla Euroopan alueilla ja tämä on ilmiö, johon on tarjottava ratkaisuja. Ja toinen yhtä tärkeä asia on, että on äärimmäisen välttämätöntä lähteä toimiin energiastrategian puitteissa, jotta voidaan estää se, että tietyt alueet tai maat EUn sisällä jäävät eristyksiin. Olemme havainneet, että vuoteen 2005 mennessä ainakaan tähän tavoitteeseen ei ole vielä puu, oltu vielä puututtu, ja jotta tavoitteeseen päästään, EU on käytettävä kaikki keinot, jotta siitä tulee riippumaton energiamonopoleista. Sen on päästävä omavaraisuuteen energian tuotannossa. Ja On muistettava tietyt energialähteet, joita on itäisellä välimerellä ja Kyproksen lähellä. Niitä olisi hyödynnettävä. On kehitettävä myös toimintasuunnitelma, jotta Kaakkois-välimereltä läntisen Eurooppaan saadaan luotua energiaputki. Meidän on vahvistettava energiariippumattomuutamme ja on keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteita. Nyt olemme havainneet, että itäisellä välimerellä on tiettyjä kiireellisiä asioita. Sinne suunniteltu putkihanke peruttiin on katsottava, miten tilanne Ukrainassa kehittyy, joten on tärkeää, että lähdemme toimiin energiayhteistyössä itäisen välimeren maiden kanssa. On behalf of Green... Kiitoksia hyvä kollega. Sitten vihreiden nimissä Benedek Javor. Thank you, Chair, and I would like to join. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin yhtyä niihin, jotka kiittivät komissiota tämän strategian julkaisemisesta ja myös haluaisin kiittää esittelijäämme aloitteellisesta työstä ja keskustelusta, jota me olemme jo käyneet. Äh, Vihreinä me haluaisimme tuoda esiin listan, jossa meillä on kuusi plus yksi asiaa liittyen tähän strategiaan. Yksi liittyy äh, menettelyyn hyvin lyhyesti. Meidän täytyy varmistaa se, että menettely toimii. Tämän strategian komissio julkaisi keskustelematta lainkaan kansalaisyhteiskunnan kanssa tai järjestelmäkuulemista. Ja tämä vaikuttaa lähestulkoon olevan strategia, jotta ei oltaisi vaikutettu heidän työhönsä ja tämä demokratian suhteen herättää kyllä kysymyksiä. Sitten meillä on kuusi tärkeää asiaa sisältöön liittyen, jota haluaisimme korostaa tässä strategiassa. Ensinnäkin meidän täytyy käsittää se, että strategia ei ole irrallinen dokumentti. Se tulee yhdistää muihin strategioihin ja toimiin, joita unioni tekee. 2030 ilmasto, energiapaketti, 2020 strategia, ilmastokauppa päästökauppajärjestelmä niin edespäin. Meidän täytyy pohtia, mikä tässä on suuri suunnitelma, mitä haluamme tavoittaa, energiaturvallisuuden, millä tahansa hinnalla ilmaston suhteen vai haluammeko me ähm, hiili, päästö, vaikutuksiin vaikuttaa, mikä meidän tavoitteemme on. Periaatteessa komissio haluaisi tästä päästä tälle hiili linjalle ja 2020 energiastrategian linjalle. Mutta minkäänlaiset sellaiset toimet, jotka lisäävät hiilidioksidipäästöjen kasvua, mukaan lukien kaikki kansalliset toimet, eivät ole hyväksyttäviä, jos ne näitä kasvihuonekasvua kasvattavat. Sitten toinen asia on erittäin tärkeä, tämäkin liittyy strategiaan. Jos me saavutamme kaiken, joka on mukana strategiassa Euroopan riippuvaisuus fossiilisista polttoaineista kasvaa eikä vähene. Nämä toimet, jotka ovat strategiassa mukana periaatteessa, keskittyvät äh, kaasuinfrastruktuuriin. Ne eivät ole riittäviä energiariippuvaisuuden ongelman ratkaisemiseksi. Meidän täytyy edetä ensinnäkin energiatehokkuuden alalla kysynnän suhteen ja äh, sitten sen suhteen, että kotoperäisesti käyttäisin enemmän uudistuvaa energiaa. Sitten äh, kolmas asia, jonka kollegamme Guesta mainitsikin jo, energiaturvallisuus ei ole vain toimitusvarmuutta kyseessä, on äh, myöskin se, että kaikki Euroopan kansalaiset saavat energiaa käyttöönsä, mutta ei niin, että me keinotekoisesti hintaa laskemme, vaan niin, että kotitaloudet ja kansalaiset käyttävät vähemmän energiaa energiatehokkuusinvestointien ansiosta, ja niitä pitää tehdä Euroopan unionin kanssa jäsenmaiden tasolla. Neljäs asiamme käsittelee sitä energiajärjestelmää, jonka halusimme luoda. Nyt meillä on keskittynyt äm, ydinvoimaan perustuva järjestelmä, jos me haluamme todellista energiatehokkuutta saada aikaan ja vähentää energian kysyntää. Me tarvitsemme investointeja älykkäisiin energiaverkkoihin ja hajautettuihin energiajärjestelmiin. Tämä on ainut tapa, jolla voimme saavuttaa tavoitteemme, joka on energiariippuvuuden vähentäminen Euroopan unionissa. Sitten viides asia kyseessä on Taloudellinen tausta, voimme kauniita sanoja, lauseja energiavarmuuteen liittyen, myöskin energiatehokkuuteen, uudistuvan energiaa, mutta lopultakin kyseessä on se, mistä rahat tulevat, mihin eurooppalaisia varoja suunnataan ja kuinka rahoitamme energiavarmuusstrategian prioriteetteja. Tämä on ratkaisevan tärkeä kysymys myöskin Junckerin paketissa, eurooppalaisessa rahastossa ja kaikessa muussakin. Ja lopultakin viimeinen asia, geopoliittinen ulottuvuus, kuten Sarakas jo mainitsi, meidän täytyy käsittää, että Venäjä ei ole luotettava kumppani enää, mutta meidän täytyy myöskin huomata, että riippuvaisuus Venäjästä ei ole vain kaasuriippuvaisuutta, myöskin sitä, että olemme riippuvaisia Venäjän investoinneista energiasektoriin, mukaan lukien ydinvoima sektori. Ja tämähän ei koske vain Venäjää. Jos me liitämme Euroopan mihin tahansa muihin epäluotettaviin kumppaneihin missä tahansa maailmassa, kyseessä ei ole se, että me energiavarmuutta parantaisimme. Tämä on tämän tyyppistä toisen tyyppistä riippuvaisuutta muista epäluottavista kumppaneista. Kiitoksia. Tamburano. Kiitoksia kollega EFTDstä Tamburano. Kiitos puheenjohtaja. En ajatellut, että saamme käyttämään näin monta minuuttia. Olisin muuten valmistellut pidemmän puheen. No, eiköhän tähän ole vielä mahdollisuuksia. Se, mitä tässä tiedonannossa iski silmään eniten, oli, että tässä asiakirjassa ei puhuta lainkaan kansalaisista. Tässä kansaa, people, ei mainita lainkaan. Se, että saadaan aikaan todellista energiavarmuutta, on, että meidän täytyy myös tiedottaa taloudellisista ja poliittisista riskeistä, joita tähän liittyy, ja meidän täytyy kertoa siitä, minkälainen tilanne on, koska olemme varsin energiariippuvaisia. Eli infrastruktuurin lisäksi meidän tulisi katsoa tässä niin kutsuttua sosiaalista ohjelmistoa, eli ihmisten ajattelua. Tarvitaan toimitusten moninaistamista. Tämä lisää kestävyyttä. Se on tärkeä asia. Mutta tässä täytyy varoa kuitenkin ylikapasiteettia. On monia strategisia hankkeita, jos katsotaan fossiilisten aineiden varastointia, mutta tarvitaan älykkäitä verkkoja. On katsottava rakennuskantaa Euroopassa. Ja meidän täytyy välttyä energiaköyhyysriskiltä ja viittaan tässä nyt kaikkien heikommassa asemassa oleviin yhteiskuntaluokkiin. Tiedämme, että olemme hyvin riippuvaisia Venäjän kaasusta ja se on tärkeää erityisesti rakennusten lämmittämisessä. Tarvitaan vakautta, mutta se ei valitettavasti ole taattu tällä aikakaudella. usein energiaa toimitetaan monilta geopoliittisesti hankalilta alueilta, ei pelkästään Venäjältä ja Ukrainasta. Sitten raakaöljy. Senkään toimitus ei ole aina taattua. Tällä hetkellä barrelin hinta on matala. Voi vaikuttaa, että se on hyvä asia taloudelle yleisesti, mutta näin ei kuitenkaan pitkällä aikavälillä ole, koska se vaikuttaa öljyn tuotantoon ja johtaisi siihen, että ei välttämättä hyödynnettäisi kaikkia öljyvarastoja. Tämä vaikuttaisi esimerkiksi liuske öljyn käyttöön Yhdysvalloissa ja Venezuelan öljyvaroihin. meidän täytyy pitää mielessä myös niin kutsuttu shale subprime kriisi vuodelta 2008 ja se, että käytämme kotoperäisiä uusiutuvia energialähteitä voi pitkällä aikavälillä ainoastaan taata energiariippuvuutemme, riippumattomuutemme. Sitten vielä ydinenergiasta, jos tämän sallittu puheenjohtaja – en näe sitä minä varmana ratkaisuna. Ydinenergiaan voi liittyä monia riskejä. Ne voivat olla myös sotilaisten iskujen kohteita ja ne pitäisi poistaa koko mantereeltamme. Muchas gracias, eh, presidente. Castillo de Vera. Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä on puhuttu monista asioista, jotka me jäljelle jääneetkin halusimme ottaa esille. Mutta keskittyisin nopeasti sellaisiin kysymyksiin, jotka mielestäni ovat hankkeen peruskysymyksiä. Saudargas kollega, esittelijä, on katsonut tätä ehdotusta hyvin laaja-alaisesti energiaturvallisuuskysymystä, Ja tässä ehdotuksessa on mukana kaikki, mitä tällaisessa ehdotuksessa on oltava. Puhutaan siitä, että kolmella tavalla voidaan taata tämä turvallisuus. Ensinnäkin sillä, että riippuvuutta ei ole. Tarvitaan energialähteiden moninaistamista, osittain uusia energialähteitä, tutkimusta, innovaatioita, joilla voidaan tehostaa nykyisten energialähteiden käyttöä ja uusiutuvien energioiden käyttöä. Sitten toiseksi puhutaan siitä, että täytyy parantaa yhteenliittymiä Euroopassa. Kiitän tässä kollega Foxia siitä, mitä hän on sanonut asiasta Espanjan suhteen. Ja sitten kolmanneksi Kaikkia näitä yhteenliittymiä on kehitettävä tehokkaammin. IT-teknologia on tässä tärkeää ja nämä älykkäät verkot. Eli tarvitsemme kaikkia näitä järjestelmiä, jotta energia on turvallista. Ja nyt ennen kuin energia-asiasta vastaava komission sen tulee tänne, niin puhuisin vielä energiainfrastruktuureiden rahoituksesta liittyen komission puheenjohtajan esittelemään 300 miljardin pakettiin. Varmasti tästä voimme keskustella komission jäsenen kanssakin, mutta minusta tuntuu siltä, että tämä näkemys, joka tässä keskustelussa on tullut esiin, täytyy kytkeä myös näiden infrastruktuurihankkeiden rahoitukseen. Kiitos. Dali. Kiitoksia. Edustaja Dali seuraavana. Thank you, Chair. Let me... Kiitoksia puheenjohtaja. Näin alkuun haluaisin ilmaista kiinnostukseni tätä miten tämä kohtaan. Olen SND varjo esittelee Envissä tästä asiasta, silloin kun sillä valmistaa lausuntoa. Ja minusta oli mielenkiintoista kuulla tätä näkemysten vaihtoa näin tärkeästä asiasta. Samalla myös sain kuulla sitä, mitä itse kollegat asiasta ajattelevat. Ja ennen kaikkea olen sitä mieltä, että energian toimitusvarmuus kansalaisillemme ja yrityksillemme on yksi kaikkein tärkeimmistä tavoitteista Euroopan unionilla, varsinkin tässä vaiheessa. Sen seurauksena minusta meidän täytyy tarjota luotettava ja kilpailukykyinen energialähteiden saanti. Meidän täytyy tukea Euroopan unionin teollisuuden kilpailukykyä. Toisaalta se merkitsee myös sitä, että meidän täytyy noudattaa EUn pitkän aikavälin hiilijalanjäljen vähentämistavoitteita ja tarjoamalla kohtuuhintaan energiaa kaikille kotitalouksille. Kaikki on kuitenkin tietoisia siitä, että Eurooppa tänä päivänä on yksi kaikkein suurimmista energiaostajista energiamarkkinoilla. Ja siitä syystä kiireellinen yhtenäinen eurooppalainen toimi on se, mitä tarvitsemme. Olen keskipitkän ja pitkän aikavälin haasteista samaa mieltä, niin kuin komissio on ilmaisi, ja uskon, että tarvitsemme niitä kiireellisesti. Tässä on kolme pääkysymystä jotka ovat erityisen kiireellisiä minun mielestäni. Ensinnäkin se, että energia- ja toimitusvarmuus ja siirtyminen matalahiilitalouteen pitäisi asettaa etusijalle. Toiseksi prioriteettihankkeiden täytäntöpano pitäisi nopeuttaa, jotta voitaisiin yhdistää olemassa olevat energiasaarekkeet ja ottaa ainakin 10 prosentin energiatuot- sähkötuotannosta talteen vuoteen 2020 mennessä ja samalla tarjota myös mahdollisuus moninaisempaan energiatarjontaan. Varsinkin tämä Southern eh, Gas eteläisen putken eh, tilanne täytyisi selvittää. Lopuksi haluaisin tukea vielä kahdeksan pilarin rakennetta, jota komissio vie eteenpäin tässä tiedonannossaan, ja hyväksyä nämä. Minusta meillä on neljä aluetta, joihin haluaisin erityisesti keskittyä. Ne ovat diversifiointi, toiseksi energiateknologian kehitys, niiden hyvin toimiva ja hyvin integroitu energiamarkkinat ja tuotantoenergia Euroopan unionissa. Kun otan huomioon se, mitä kiinnostunut olen tästä mietinnöstä Envi-näkökulmasta katsoin, niin mielelläni työskentelen itse kanssa tässä asiassa. Minusta me tarvitsemme integroitua politiikkaa, koska tässä puhutaan asiasta, jota tarvitaan ja jota vaadimme ehdottomasti. Madame, kollega Dali. Kiitoksia kollega Dali. Edustaja Karims. Very much, Chair. Uh, a lot has been... Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Paljon on jo sanottu 1970-luvulla, kun meillä oli öljykriisi, Tämä aiheutti massiivisia muutoksia ympäri maailman. Ranska turvautui periaatteessa ydinvoimaan, Yhdysvallat aloitti pitkän aikavälin melkoisen naivin työn energiariippumattomuuden saavuttamiseksi, mutta itse asiassa nyt liuskekaasun, öljyn ja muiden lähteiden ansiosta tämä onkin jo melko lähellä. Euroopassa energiariippumattomuus viime vuoden Venäjän äh, toimien äh, aggression Ukrainassa jälkeen on saanut uudenlaisen ulottuvuuden. Energian käyttäminen poliittisena aseena on asia, joka on nyt äh, muuttanut tämän Euroopan nykyisen tilanteen Lähi-idän 70-luvun tilanteen kaltaiseksi. 52 äh, prosenttia koko energian kulutuksistamme on tuontia ja 66 prosenttia kaasusta on, tuodaan Eurooppaan ja Tästä suurin osa tulee Venäjältä ja yli puolet Venäjältä tulevasta kaasusta tulee Ukrainan kautta. Selvästikin me olemme nyt aivan liian riippuvaisia mantereena yhdestä energian toimittajasta ja kanavasta. Mikä ratkaisu sitten olisi? Vaikuttaa siltä, että ratkaisuja on jo käsitelty, mutta tässä haluaisin korostaa sitä, ähm, mitä edustaja Fox ja muut jo toivatkin esiin sisämarkkinat tarvitsevat toimivat energiamarkkinat niin, että jos energian toimitus jossakin osassa järjestelmää häiriintyy, voisimme turvautua toiseen toimittajaan. Tässä viittaan erityisesti kaasusektoriin. Ja tarvitsemme tässä sitä, että meillä ei ole energiaverkkoprojekteja vain paperilla, ne tulee toteuttaa. Ja me tarvitsemme tässä esimerkiksi Azerbaidsanista tai muista lähteistä tulevaa ei-venäläistä kaasua Eurooppaan. Kaikki nämä asiat ovat hyvin mielenkiintoisia. Tämä on ollut erittäin mielenkiintoinen ensimmäinen mielipiteiden vaihto. Haluaisin esittelijää äh, hänen aloitteestaan ja ajatuksista kiittää, mutta mielestäni me tarvitsemme tässä hyvin nopeaa paradigman muutosta, aivan kuten öljykriisin äh, seurauksena 70-luvulla tapahtui. Me olemme nyt äärimmäisen riippuvaisia, emme tällä kertaa lähidän tuotannosta, vaan venäläisestä kaasusta. Ja nyt taloudellisessa mielessä Venäjä toimii ennakoimattomalla tavalla. Tämä täytyy ottaa nyt tosiasiana. Me toivoisimme, että näin ei olisi, mutta näin on. Meidän täytyy ottaa tämä tosiasiana ja tehdä kaikki mahdollinen, että me, me ole nyt tuottajan oikuista näin riippuvaisia. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Ja otan Vidal, olkaa hyvä. Muchas gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Energia, turvallisuus ja toimitusvarmuus on jatkuvasti herättänyt huolta Euroopan energiapolitiikassa – Tämä alkoi 70-luvulla, kun koettiin vuosina 73 ja 79 öljykriisit. Ja tuolloin tuli ilmi, että Eurooppa on liian riippuvainen OPEPin öljyn tuotannosta. Nyt keskustelemme nykytilanteen perusteella ja nyt joudumme pohtimaan energiapolitiikkamme prioriteetteja ja sitä, miten ne on tunnustettu perussopimuksissa. Ukrainan kriisi ei mielestäni voi olla kuitenkaan ainut lähtökohta, jonka perusteella lyömme lukkoon energiaetujamme, vaan meidän täytyy ottaa huomioon myös se, että kansainvälisen energiajärjestön arvion mukaan energian kysyntä lisääntyy kolmanneksella seuraavien parinkymmenen vuoden aikana. Tässä on edessä siis valtavia haasteita energiapolitiikassamme. Tässä täytyy toimia niin, että ei luovuta mistään mahdollisuuksista, joilla voidaan parantaa energiaturvallisuuttamme. Ei laitettaisi kaikkia munia samaan koriin, vaan aivan oikein, kuten komissio tekee, yritetään käsitellä erilaisia vaihtoehtoja. Meidän on korostettava oikealla tavalla sitä roolia, joka uusiutuvilla energianlähteillä voi olla, mutta muitakaan energialähteitä ei saa unohtaa täydentävinä vaihtoehtoina esimerkiksi ydinvoima, liuskekaasu ja hiilen varastointi ja talteenotto. Mitään lähteitä ei saa tässä jättää huomioon. Totta kai kuitenkin niin, että turvallisuus- ja ympäristövaatimuksia noudatetaan. Tässä korostettiin energiateknologian merkitystä ja tämä on ala, jolle tulisi kohdentaa tutkimusvaroja merkittävällä tavalla, jotta voidaan laatia ja luoda entistä turvallisempi, kestävämpi ja kilpailukykyisempi energiajärjestelmä. Ja tiedonannossa aivan oikein tunnustetaan se, että esimerkiksi aluekehitysrahaston varoja ja verkkojen Eurooppa-välinettä tai Horisontti 2020-ohjelmaa tulee käyttää oikealla tavalla. Meidän täytyy pyrkiä myös saattamaan energian sisämarkkinat loppuun. Tämä on asetettu tavoitteeksi, mutta tavoite on vielä kaukana. Ja siksi yhteen toimivuus jäsenvaltioiden välillä, mm, siis eri yhteyksissä Eurooppa-neuvosto on viitannut 10 prosenttiin tältä osin, mutta se on edelleen vasta puheen tasolla. Tässä on siirryttävä nyt sanoista tekoihin, kuten parlamentti on jo aikaisemmin tehnyt, kun se on keskustellut Horisontti 2020 ohjelmasta. Tässä on katsottava raja-alueita ja näitä energiasaarekkeita, jotka pitää saada liitetyksi keskiseen Eurooppaan. Meidän täytyy olla kunnianhimoisia ja nostaa tätä tasoa ainakin 15 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä, kuten komissio on tehnyt. Espanjalaisena ja eurooppalaisena haluan muistuttaa, että Espanjalla on energiantuotannon ylikapasiteettia. Esimerkiksi kaasun tuotannossa ja oma maani voisi edesauttaa energian varastojen tyhjentymistä sellaisten maiden hyväksi, joissa energiasta on pulaa. And, uh, next. Kiitoksia. Herra, sanot kommentit Herbert Roililta. Mm. Arvon kollegat, olemme puhuneet energiasta ja sen tärkeydestä Euroopassa jo pitkään – mutta harvemmin kuitenkin energiaturvallisuus ja toimitusvarmuudesta. Se on keskeisen tärkeää. Olemme käsitelleet monenlaisia energiakysymyksiä, mutta tämä on jäänyt ehkä hieman lapsipuolen varjon ja nyt on löydettävä vastauksia tähän kysymykseen. Eikä vastaus ole välttämättä kovinkaan monimutkainen, jos asian suhtaudutaan oikealla tavalla. Kaikkea ei saa asettaa yhden kortin varaan tai kaikkia muunia samaan koriin, kuten kollega sanoi, vaan tässä täytyy toimia laaja-alaisesti käyttämällä eri toimenpiteitä. Jos yksi energian toimittaja ei tule enää kyseeseen, silloin on löydettävä muita vaihtoehtoja ja ratkaisuja. Muuten tilanteesta tulee vaarallinen. Euroopassa on lähdettävä käyttämään muuta potentiaalia tai ainakin olla käyttämättä sitä väärin. Yhdysvallat osaavat näin tehdä kaasun ja muiden vaihtoehtojen osalta, mutta Eurooppa ei. Ja mielestäni tämä on vastuutonta. Se potentiaali, mitä meillä maaperässä on, niin se, että sitä ei käytettäisi tai ei aloitettaisi keskustelua esimerkiksi särrettämisestä, on väärin ja vastuutonta. On käyty keskustelua ydinenergiasta ja hiilen käytöstä. Jos haluamme energiavarmuutta Eurooppaan, tarvitsemme sitä teollisuudelle, joka tarvitsee energiaa, mutta myös kansalaisille. Niin jos me sitä todella haluamme, meidän täytyy olla valmiita käyttämään tulevaa potentiaalia, uutta potentiaalia, mutta myös perinteistä olemassa olevaa potentiaalia. Jos tässäkin asiassa aletaan edelleen kehoa ja ylistää vain uusiutuvaa energiaa, niin silloin emme saa mitään saavutettua. Um, the last speaker, Ja viimeinen puhuja, kollega Marino presentation actually... Kiitoksia. Minun puheenvuoroni aiheutti joitakin äh, väärinkäsityksiä. Kuulin huolia, jotka liittyvät siihen, että South Stream kaasuprojekti on peruttu. Bulgarialaisena edustajana puhuen minun täytyy todeta, että on oikein hienoa, että tämä projekti on peruutettu. Kolme vuotta Venäjän hallinto pakotti Bulgaaria rikkomaan Euroopan unionin lainsäädäntöä ja aloittamaan rakennustyöt South Stream-projektissa. Toivottavasti Euroopan komissio eikä Bulgarian hallitus tällaista nyt seuraa. Nyt koska me joudumme rikkomaan lainsäädäntöä, me pakotimme Eh, herra Putinin myöntämään, että lainsäädäntö on olemassa, kolmas energiapaketti ja eurooppalainen puitteisto on, ovat olemassa. Ja luonnollisesti nyt Bulgarian hallitus tulee painostamaan samoin kuin Bulgarian kansalaiset asiassa sillä, jos energiaa nyt, jos energiasta nyt on pula, syytös kohdistuu Euroopan unioniin, joka ei anna toimia Venäjän kanssa. Eli tässä on nyt paljon suuremmat asiat pelissä kuin vain energiapolitiikka Venäjän toiminta tulee olemaan täysin ennakoitavissa. Venäjä tulee asettamaan Euroopan unionin uskottavuuden kyseenalaiseksi ja tulee kertomaan kansalaisille, että kaikki vika on nyt EU:ssa, koska me emme ole suostuneet rikkomaan säästöjä, sääntöjä ja tekemään yhteistyötä Venäjän kanssa. Meidän pitäisi nyt monille maille jotka ovat Venäjän toimituksista niin riippuvaisia, että tämä on jopa pelottavaa, uskottavia vaihtoehtoja tarjota. On behalf of the... Kiitoksia kollega näistä kommenteista. Ja seuraavaksi Hans van Steen komission nimissä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia myös kovasti esittelijälle ja kaikille jäsenille, jotka ovat ottaneet kantaa tähän tärkeään aiheeseen – Varmaan voin puhua suhteellisen lyhyesti tässä vaiheessa. Kaikki se, mitä täällä olen kuullut tänään, sopii hyvin tähän kertomukseen ja myös siihen keskusteluun, jota sitten käytetään mietinnön jälkeen. Jäämme odottelemaan sitä innokkaasti. Ja kun ilahtuneena kuulin Saudelgassilta sitä, että tämä tulee tapahtumaan melko pian. Energiastrategia on mainittu tavalla tai toisella tämän iltapäivän keskusteluissa ja Vaikeutena tietenkin on se, että miten nämä kaikki sisällytetään mietintöön niin, että tästä sanan tasapainoinen. Olen varma, että se on kuitenkin tämän valiokunnan yhteisen työn tulosta. Tässä on vain yksi asia, jota haluaisin, jonka haluaisin mainita, jota ei niinkään painotettu tämän päivän keskustelun aikana. Ja se on eurooppalaisen energiatoimitusvarmuuden ulottuvuus. Olemme pyrkineet tätä viestiä tuomaan eteenpäin tässä strategiassa. Se vahvistui myös siinä työssä, jonka teimme kaasustressitesteissä. Ja tämä asia pitäisi ottaa käsittelyyn myös jäsenvaltioiden kanssa. Ja siitä tulee halvempaa, eikä sillä kyetä saamaan aikaiseksi niin menestyksellistä energiapolitiikkaa. Meidän toiveenamme olisi nähdä tämä viesti voimakkaana tältä parlamentilta ja itse asiassa menisin jopa pidemmällekin. Sanoisin, että eurooppalainen energian toimitusvarmuus ei ole pelkästään EU 28 valtion asia. Sitä täytyy katsoa myös laajemmasta ulottuvuudesta mukaan lukien myös vaikkapa energiayhteisö ja Euroopan naapurusto. Sillä se on hyvin määrävässä asemassa energian toimitusvarmuudessa. Tiedän, että komissaari Arias Kanjette tulee paikalle. Myöhemmin vietän kommenttini tähän, mutta komissio on tietysti valmiina antamaan teille mitä hyvänsä selvitykseltä saatatte tarvita eri näkökohdista tästä asiasta. Ja jäämme odottelemaan lisäkeskusteluita, joita käydään tässä talossa. Kiitoksia. Uh, thanks a lot. Kiitoksia. Komission edustaja. Ja kollega Saudargas, teidän viimeiset kommenttinne. Thank you, President. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia kaikki tästä keskustelusta. Kuten jo mainitsin, varastelijoiden kokeuksen jälkeen ehkäpä meidän pitäisi jollain tavalla saada sisällytetty tähän mietintöluonnoksen näitä ajatuksia ja tänään tietysti analysoidaan sitten jälleen kerran sitä, mitä on sanottu tätä, tästä asiasta ja eri näkökulmista pitäisi yrittää sitä katsoa. Että pyrimme samanaikaiseksi todella tasapainoisen mietinnön joka kattaa nämä tärkeät kysymykset. Se, mitä on mainittu, niin on jo aina äh, jostain näkökulmasta tätä tasolla otettu mukaan tähän mietintöön. Eli kommentoin yleisempi luontoisesti näitä kysymyksiä. Ensinnäkin Energia on tärkeä teollisuudelle, mutta myös kaikille kansalaisille, se on selvää. Sehän on energian toimitusvarmuuden ihan määritelmässäkin. Nämä molemmat näkökohdat ehdottomasti ilmestyvät tänne. Yhteiskunnan näkökulma on jo otettu mukaan. Ratkaisut sen suhteen, miten energiaköyhyyttä torjutaan, miten vältetään suuria ongelmia, ei välttämättä, ne eivät välttämättä tule tähän mietintöön, mutta Sosiaaliset näkökulmat eivät kuitenkaan jää ulkopuolelle. Monet kollegat ovat niitä maininneet. Esityksessäni alussa en välttämättä riittävästi painottanut sitä, että markkinat ovat luonnollisestikin pääväline, jonne avulla varmistetaan energiatoimitusvarmuus. Mutta parlamentti, kuten komissiokin, työstävät meiltä päivittäin tätä tärkeää kysymystä. Eli jatkamme tätä keskustelua. Kollega Jabor, me jo keskustelimme tästäkin yhdessä. Hän mainitsi sen, että että komissio on jo ryhtynyt keskusteluun tästä asiasta. En voi kuitenkaan olla samaa mieltä, koska keskustelimme omassa kokouksessamme siitä, ja toistan sen uudelleen tänään. Tämä vuoropuhelu on jatkuva. Energiatoimitusvarmuus pitää ottaa selkänä pilarina mukaan, ennen kuin näin tapahtuu, niin meillä on vielä paljon tehtävää. Ja uskoakseni myös muita näkökohtia on mainittu. Tietysti se, mitä äskettäin tapahtui South Streamin kanssa, sitä ei luonnostakaan mainita tässä mietinnössä mennään. Eikä Nabukkoakaan. Joko eteläinen käytävä, lä- tuo välimeri tai Norjan puoli, pitäisi mainita. Mutta ei South Stream tai Nabukko. Pelkäänpä, että Venäjä Venäjällä on aika laajat suunnitelmat tässä asiassa. Ja South Stream ehkä menee suoraan Anatolian niemimalle. Ja me emme toimi aktiivisesti se, mitä Nabukosta ja jäljellinen, niin se löytyy sitten tuolta Anatolian niemimalta. Pikku Putin, jos liettuaksi kysytään. It was mentioned by... Kiitoksia, hyvä kollega. voin kertoa teille, että kaikki on avointa, koska esittelijä on kaiken jakanut varjoesittelijöille. Ja mietintöluonnos ei ole vielä valmis. Se on muutaman viikon kuluttua sitten ehkä valmis, riippuu teistä. Mutta mietintöluonnosta sitten katsotaan 21.1. Tarkistusesittämisen määräaika seitsemän päivää myöhemmin 28.1. Taas keskipäivään mennessä tarkistusten käsittely 23. helmikuuta 2015. Äänestetään Itressä 14.4. ja täysistunnossa saman vuoden toukokuussa. Sellainen aikataulu mietinnöllemme Euroopan energiaturvallisuusstrategiasta. Nyt kolmen minuutin tauko. Komissaari on matkalla parlamenttiin. Tarvitsemme kolme minuuttia. Kolme minuuttia.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 Yeah. Uh, dear friends, ladies and gentlemen, it is not yet. Joulu vastaanottoi vielä ala, hyvät kollegat. Haluaisimme pitää kokouksen. Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Nyt rakentelen vuoropuhelu näiden kuulemisten jälkeen Euroopan komission kanssa. Ensimmäisenä jonossa on energia- ja ilmastoasioista vastaava komissaari. Ei ilmasto ja energia vai energia ja ilmasto. Anteeksi. Minä tässä muutan teidän salkkuanne, hyvä komissaari. Meille hyvin tärkeää on se, että tämän päivän näkemysten vaihto muodostaa osan tästä niin sanotusta rakenteellisesta vuoropuhelusta, josta, joka on määritelty komission ja parlamentin välisessä toiminnassa ja tavoitteena on keskustella energiapolitiikasta ja komission työohjelmasta. Meidän tulisi kuitenkin aina pitää mielessämme myös ilma, ilmastopakettimme, koska olemme vastuussa niiden yhdistämisestä, varsinkin siksi, että olemme aloittaneet Lima COP 20 kolme päivää sitten. Jotkut meistä lähtevät limaan, minäkin, ensi viikolla. Emme ole täällä Euroopan parlamentissa paikalla. Eli kaikki voitaisiin mainita, koska meillä on komissaari, joka vastaa molemmista ilmastopaketista, energiapaketista ja ensimmäistä kertaa historiassa me Euroopan parlamentti, Euroopan toimielimet haluaisivat sulauttaa kaikki nämä paketit toisiinsa ja ehkä tehdä niistä tehokkaampia ja hyödyllisempiä kaikista näkökulmista katsoen. Jos tälle sopii, niin pyytäisin komissaari Arias Kanietea käyttämään puheenvuoron. Ja pitämään tämän alustuksen kaikille täällä huoneessa läsnäolijoille. Kiitoksia. Presidentti, gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos Jersi. Tänään käytän omaa äidinkieltäni. Ehkä tulevaisuudessa valiokunnassa käytän englantia, mutta nyt puhun espanjaa. No, täällä voi puhua eri kieliä. Hyvää iltapäivää kaikille. On hienoa olla täällä keskuudessanne ensimmäistä kertaa energiasta ja ilmastosta vastaavan komission jäsenenä, kuten Busek sanoi. Kuten tiedätte, komission jäsenehdokkaana sitouduin vuoropuhelun kanssanne. Ja nyt olemme täällä ennen kuin komissio hyväksyy oman työohjelmansa. Arvon parlamentin jäsenet. Tänään on kourin tuntuvaa se, että Euroopan energiapolitiikka liittyy hyvin tiiviisti kansalaisten hyvinvointiin ja mantereemme vaurauteen. Tästä syystä komission puheenjohtaja on päättänyt, että kestävä energiaunioni ja toimiva ilmastopolitiikka on tällä kaudella komission prioriteetteja. Me esittelemme ensi vuoden alussa energiaunioni ehdotuksen, ja ehdotuksen täytyy olla kunnianhimoinen, ja sen täytyy olla uusi askel Euroopan yhdentymisessä. Tarvitaan vastauksia monimutkaisiin haasteisiin, joita meillä on edessämme energia unioni, jota koordinoi komission jäsen Shevkovic, on sellainen, että sen tavoitteena ensinnäkin saavutetaan kilpailukykyinen asema yrityksillemme ja on saavutettava se, että energian hinta on maltillinen sekä perheille, kotitalouksille että yrityksille. Meidän on katsottava ulkoisia ja sisäisiä reittejä ja toimittajia, energian toimittajia, ja meidän on tehtävä entistä vapaampia päätöksiä energian suhteen. Ja meidän on todella toimittava tässä solidaarisesti ilmastokysymyksissä tuleville sukupolville. Hyvät jäsenet, varapuheenjohtaja Shevkovic on sanonut, että tässä toimitaan viiden peruspilarin pohjalta – Ensinnäkin luottamus ja solidaarisuus ovat tärkeitä toimitusvarmuudessa. Samoin täytyy päästä energiamarkkinoiden täytäntöönpanoon ja täytyy puuttua energiakysyntään ja energiasäästöön, katsoa energiasekoitusta ja sitten tutkimusta ja kehitystä. Nyt puhuisin joistakin merkittävistä kysymyksistä. Energian sisämarkkinat, ovat mielestäni sellaiset, että niiden täytyy olla avoimet ja kilpailukykyiset, ja niiden täytyy olla myös yhteen liittyneet. Meidän täytyy päästä eroon esteistä, joita, meitä, joita meillä edelleen on sisämarkkinoilla, jotta sitä voidaan täysimääräisesti toteuttaa. Olemme päässeet eteenpäin viime vuosina, mutta meidän täytyy varmistaa se, että nykylainsäädäntöä täytäntöönpanon oikealla tavalla, koska ainoastaan tällä tavalla pystymme tekemään uusia, järkeviä ja tehokkaita ehdotuksia. Euroopan neuvosto useassa otteessa on korostanut sitä, että kolmas energiapaketti pitää saada toimintaan kokonaisesti, täysimääräisesti vuoden 2014 loppuun. Ja aion rohkeasti pyrkiä siihen, että pienet ja suuret jäsenvaltiot, kaikki jäsenvaltiot todella tekevät oman osuutensa, toteuttavat uusiutuvien energialähteiden direktiiviä, toista ja kolmatta energiapakettia ja muuta energialainsäädäntöä, jota Euroopassa on. On äärimmäisen tärkeää taata se, että lainsäädäntö toteutuu. Ja meidän täytyy saada tilanne, jossa kaikki jäsenvaltiot täytäntöön panevat samalla tavoin sääntöjä, jotka on sovittu vapaaehtoisesti. Meidän täytyy myös taata se, että markkinoilla on eurooppalaiset tarpeelliset yhteenliittyvät. Viime vuosina olemme päässeet merkittävästi eteenpäin olemme valinneet yhteisen edun mukaisia hankkeita. Nyt meillä on 248 yhteisen edun mukaista hanketta, joista 72 ovat nyt kypsiä toteutettaviksi vuoteen 2017 mennessä. Ja tässä mielessä Junckerin suunnitelma, jonka komissio hyväksyi viime viikolla, on hyvä uutinen, jolla tätä missiota edistetään. Tämä on mahdollisuus lisätä investointeja energiainfrastruktuuriin ja tästä toimitaan myös joustavasti, jotta voidaan ottaa mukaan uusia eurooppalaisia hankkeita, joiden kautta voidaan päästä esimerkiksi tähän yhteen, sähkön yhteenliittyvyyden 10 prosentin tavoitteeseen vuoteen 2020 mennessä tai vuoden 2030 tavoitteisiin ja myös kasvua koskeviin tavoitteisiin. Tulevina kuukausina aion esitellä tiedonannon, jossa käsitellään sitä, miten näihin tavoitteisiin päästään, jotka olemme itsellemme asettaneet. Ja aiomme käydä jatkuvaa vuoropuhelua tästä asiasta. Palatakseni nyt tähän investointisuunnitelmaan haluan sanoa, että tämä ei ole pelkästään infrastruktuureihin investoimissuunnitelma, vaan tässä otetaan huomioon myös uusiutuvien energian alan ja energiatehokkuuden resurssit. Ja nämä ovat äärimmäisen tärkeitä, jotta päästö, päästömäärä voidaan vähentää. Kuten sanoin, kilpailukyky ja toimitusvarmuus ovat avainasemassa, jotka kulkevat käsi kädessä. Ilmasto ja energia ovat saman kolikon kääntöpuolet. Ja molemmat on otettava huomioon, jos haluamme todella kestävän taloudellisesti kestävän ja ilmastollisesti kestävän järjestelmän. Energiaunioni voi myös antaa uutta taloudellista ja poliittista pontta Euroopalle. Tarvitaan toimia vuosiin, vuoteen 2030 asti. Tästä on sovittukin lokakuussa Euroopan neuvostossa ja tämä on tie oikeaan suuntaan. Meidän täytyy pystyä vähentämään päästöjä ainakin 40 prosenttia ja 60 prosenttia täytyy olla uusiutuvien energialähteiden osuus. Ja meidän täytyy koordinoida ja integroida toimia entistä paremmin. Tarvitsemme hallinnointisuunnitelman ja järjestelmän, joka perustuu yhtäältä eurooppalaisiin toimiin ja toisaalta kansallisiin toimintasuunnitelmiin. Tässä täytyy toimia avoimesti ja niin, että pidetään kiinni joustavuudesta jäsenvaltioille ja siitä, että ne saavat vapaasti päättää omasta energiasekoituksestaan. Ja täytyy myös valvoa oikealla tavalla edistysaskeleita, joita saadaan aikaiseksi. Aion ehdottaa teille konkreettisia ehdotuksia ensi vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Energiaunionin täytyy johtaa myös entistä vähähiilisempään talouteen. Ja tämä on otettava mm, mahdollisuutena teollisuudellemme, eli kasvun mahdollisuutena, jos toimimme järkevällä tavalla. Tässä yhteydessä ETS-kauppa, päästökauppajärjestelmä on äärimmäisen tärkeä ja se on koko teollisuuden kannalta tärkeää. Teollisuudella on oltava välttämättömät välineet, jotta se voi päästä vuoden 2030 sen, ja sen jälkeisiin ilmasto- ja energiatavoitteisiin. Antonio Tajani on laatinut ETS-reserviin liittyvän tai varaukseen liittyvän mietintönsä. Toivottavasti nämä työt saadaan parlamentissa pian valmiiksi. Haluaisin, että tämä asia voitaisiin hyväksyä mahdollisimman pikaisesti, koska ainoastaan siinä tapauksessa voimme esitellä päästökauppajärjestelmän uudistuksia ihan tällaisessa tapauksessa jo keväällä. Tässä täytyy katsoa hiilivuotoja ja päästökaupan mahdollisuuksia yrityksille ja Tässä komissio haluaa toimia ja uudistaa lainsäädäntöä ennen uutta asetusta. Tämä on teollisuuden kannalta äärimmäisen tärkeää. Sellaiset alat, jotka eivät kuulu ETS, niiden osalta täytyy käynnistää hyvin yksityiskohtainen vaikutusten arviointi ja mukaan täytyy saada kaikki lokakuun neuvoston päätelmän sisällöt. Tässä täytyy katsoa maatalousalaa, maankäyttöä ja tältä osin on saatava järkeviä ehdotuksia lyhyellä aikavälillä. Nämä tietyt alat tulevat ehkä myöhemmin päässä kaupan piiriin. Sitten autoteollisuus. Aiomme järjestää korkean tason konferenssin ennen kesää jotta pohdittaisiin tämän alan panosta yhteisiin tavoitteisiimme päästöjen vähentämiseksi. Autoteollisuus on avainasemassa Euroopan teollisuudessa ja lähdemme minkälaisiin toimiin tahansa, kun taistelemme ilmastopäästöjä vastaan. Meidän täytyy joka tapauksessa olla tiivissä vuoropuhelussa autoteollisuuden kanssa, jotta sen kannalta löydetään hyviä ratkaisuja. Tämä valiokunta on saatava mukaan ja parlamentin jäsenet myös näihin toimiin. Meidän täytyy katsoa, mitä maailmanlaajuisesti tapahtuu, miten uudet aloitteemme ovat vaikuttaneet, mitä kilpailijamme tekevät maailmanlaajuisesti ja miten tulevaisuuden kehitys voi tapahtua. Uskoaksemme tämä on paras keino toimia. Eurooppalainen teollisuus ja kotitaloudet ovat hyvin riippuvaisia tuomastamme energiasta. Yli puolet energiasta, jota käytämme, eli 400 miljardia euroa vuodessa, on tuotua energiaa. Se, että vähennämme riippuvuuttamme energiakysymyksissä, voi tuoda lisää työpaikkoja ja lisää kasvua. Meidän täytyy moni, moninaistaa käyttöämme, energian kulutustamme ja kuluttaa sitä paremmalla tavalla. Ja halvinta energiaa on se, mitä ei lainkaan kuluteta. Tavoitteena täytyy olla se, että vähennämme energian tuontia reilusti vuoteen 2030 mennessä. Esimerkiksi kaasun osalta vähennys voi olla vuoteen 2010, mennessä, 2010 verrattuna 22 prosenttia. Ja tästä meillä on tärkeitä direktiivejä, joiden avulla tähän tavoitteeseen voidaan päästä. Olemme myös esittämässä uusia työohjelmia vuosille 2016 ja 2017. Ja nyt olemme esittelemässä vuoden 2015 työohjelmaa. Direktiivit johtavat siihen, että kotitaloudet voivat säästää jopa 7 miljardia euroa vuosittain. Ja tätä kautta päästään entistä innovatiivisempaan tilanteeseen. Meidän täytyy kuitenkin parantaa myös viestintää, jotta kotitaloudet eivät pidä näitä toimia puuttumisena heidän elämänsä, vaan siinä, että heidän elintasoaan parannetaan. Ja pyydän, että myös parlamentin jäsenet ovat selkeästi mukana näissä toimissa. Viime vaalikampanjassa jotki, jotkut tahot kyseenalaistivat tietyn direktiivien vaikutuksia. Tämä väline kuitenkin on äärimmäisen tärkeä meidän teollisuudellemme Ja on selvää, että nämä toimet ovat parantaneet kotitalouksien tilannetta ja meidän täytyy jatkaa töitämme tähän suuntaan. Mitä tulee uusiutuviin energialähteisiin, Euroopasta on tehtävä tässä maailman ykköstaho. Ja meidän on vähennettävä riippuvuuttamme fossiilisista polttoaineista. Tämä on äärimmäisen tärkeää. Täytyy myös pyrkiä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen ja energiaturvallisuuteen on todella panostettava. Se, että otetaan käyttöön uusiutuvia energialähteitä ja on, on tehty näin, on selvästi vienyt meitä parempaan suuntaan. Tarvitaan investointeja älykkäisiin verkkoihin ja varastointijärjestelmiin ja yhteenliittymiin, mutta samalla meidän täytyy käyttää myös muita energialähteitä. Uusiutuvia energialähteitä on tuettava eurooppalaisin toimin ja oikeaan aikaan tulee tekemään tähän liittyviä uusia ehdotuksia. Hyvät parlamentin jäsenet, tässä oli monia haasteita, joihin meidän on puututtava yhdessä, jotta voimme varmistaa energiaturvallisuutemme. Näihin toimiin tarvitaan laajaa koordinointia Euroopan unionissa. Meillä on tämä Winter Package. Se on tärkeää, mitä tulee toimituksiin Ukrainan kautta. Meidän täytyy tehdä niin, että tilanne ei heikkene. Ja tässä tarvitaan ponnistuksia pitkällä aikavälillä kaikilta Halusin myös korostaa sitä, että energiapolitiikkamme ulkoinen ulottuvuus on äärimmäisen tärkeää. Ja kun pyrimme moninaistamaan, diversifioimaan, niin tässäkin täytyy katsoa ulkoista ulottuvuutta niin, että nämä toimet hyödyttävät kaikkia eurooppalaisia. Olemme käyneet energian turvallisuusstrategiasta hyvin hyvää keskustelua. Teillä esittelijänä on Sara Daugas ja varmasti tämä on tärkeä korsi tähän kekoon. Olemme valmiita keskustelemaan tästä teidän kanssanne yksityiskohtaisemmin tulevaisuudessa. Hyvä puheenjohtaja, lopuksi vielä lyhyt viittaus siihen, mitä Venäjän viranomaiset sanovat, kun he päättivät peruuttaa South Stream hankkeen. Aiomme tarkastella tilannetta hyvin tarkkaan. Mutta tällä hetkellä sanoisin, että meidän täytyy ensinnäkin vakauttaa toimitusvarmuus Kaakkois- ja Keski-Euroopassa, jotta nämä alueet saadaan integroitua kaasuverkkoon. Meidän täytyy tehdä tiiviisti työtä eteläisen käytävän hyväksi. Ja hyvät edustajat, meillä on valtavia haasteita edessämme tulevina vuosina ja odotan teidän kaikkien tukea, jotta haasteista päästään eroon. Thank you very much, Mr. Commissioner. Kiitoksia, hyvä komissaari. Työtä vastuussa ilmastokysymyksistä, energiasta. Ja nyt sitten koordinaattorikierros ja poliittisten ryhmien edustajat. Christianis Karins EPPstä. Paljon kiitoksia, senior Caniete, Tähän minun espanjani päättyykin. Voin sanoa buenos dias ehkä muutamia muita sanasia. Mutta jatkanpa nyt kuitenkin englanniksi. Ymmärrätte sitä erittäin hyvin, tiedän tämän. Tämä on hyvin mielenkiintoinen, hyvin laaja ohjelma. Haluaisin yhteen asiaan keskittyä puheessanne. Tämä liittyy keskusteluun, jota me juuri kävimme ennen kuin tänne saavuitte herra Sadosken mietinnöstä, joka käsitteli energiaa varmuutta. Ja tätä meidän hiilidioksidipäästötavoitettamme, joka on myöskin teidän salkussanne mukana. Eri jäsenmaissa on hyvin erilaisia tavoitteita Latviassa noin 33 prosenttia energista on uusiutuvaa energiaa, eli hyvin ympäristöystävällistä, ja 66 prosenttia energiasta tulee Venäjältä, 100 prosenttia kaasusta tulee Venäjältä, joten olemme siis hyvin riippuvaisia Venäjästä. Meidän maani on erittäin paradoksaalinen, hyvin vihreä, mutta samaan aikaan erittäin epävarma toimitusvarmuuden suhteen. Muissa jäsenmaissa, kuten esimerkiksi Puolassa, energia sektori ei ole näin vihreää, siellä käytetään läheskään näin paljon uusiutuvaa energiaa, mutta fossiiliset polttoaineet, jotka ovat vähemmän ympäristölle haitallisia, kuten kaasu, noin 60 prosenttia niistä tulee Venäjältä, mutta Puolalla on myöskin omaa hiilituotantoa. Sehän on hyvin ilmasto haitallista, mutta ei aiheuta riippuvaisuutta. Ja Ranskassa ja muuallakin on äh, mahdollisesti suuria liuskekaasuesiintymiä. Ranska on päättänyt olla käyttämättä niitä. Puola on päättänyt turvautua liuskekaasuun. Kaupallisesti sitä ei vielä ole tosin toivottu käsittääkseni. Minun kysymykseni on seuraava. Kun puhutte toimitusvarmuudesta, kuinka aiotte tasapainottaa tämän tarpeen vähentää tuontia ja teollisuuden tarpeen saada kilpailukykyä tukevat hinnat. Kuinka yhdistätte ne ilmastotavoitteisiimme? Eräissä jäsenmaissa yhden tavoitteen saavuttaminen aiheuttaa sen, että toinen tavoite murtuu. Tämä on hyvin hieno säätöä vaativa tasapainokysymys ja viime vuosina valiokunnassa olemme tähän ilmastoulottuvuuteen energialla keskittyneet erittäin paljon. Kukaan ei kiinnistä, etteikö tämä olisi tärkeää, mutta jos tarkastelemme tätä toimitusvarmuutta, me törmäämme hyvin selkeisiin ristiriitoihin energiatarpeen ja eh, kulutarpeen välillä ja sen välillä, mitä voimme tulevina vuosina toteuttaa on hyvä turvautua uusiutuviin energialähteisiin. Minun maassani 33 prosenttia on uusiutuvia, mutta tämä ei vielä riippumattomuutta takaa. Kiitoksia. Kiitoksia teille ja seuraava puhuja, kollega Nika. Olen sitä mieltä, että oma kieleni on vähintään yhtä kaunis kuin espanja. Erityisesti haluaisin puhua siitä poliittisesta tuesta kaikissa niissä toimissa, joita viedä läpi. Ja kun otetaan huomioon, että aika nopeasti käsittelette näitä asioita, joita itse olette ehdottanut, hyvin usein pääkritiikki, jota komissiolla on osoitettu, on nimenomaan koskenut näitä viiveitä ja byrokratiaa. Ensinnäkin haluaisin teille sanoa sen, että tarvitsette erittäin konkreettista toimintasuunnitelmaa. Te sanoitte, että kulutus on erityisen tärkeässä asemassa, joka syntyy joko vuoro, vuoden ajasta riippuen siitä, että asuntoja lämmitetään tai jäähdytetään – Energiakysymys on tärkeä kysymys ratkaistavaksi, koska meidän täytyy katsoa sitä, millä tavalla voimme hyväksyttää vielä kansalaisille korkeamman energialaskun kuin mitä se tähän mennessä on ollut. Meidän täytyy pyrkiä siihen, että saamme näitä kustannuksia madallutettua ja kaikki voimme käydä järkevää keskustelua energiahinnoista. Tänä päivänä Euroopassa energia ei ole mikään luksustuote, Energiantuotannon ei pitäisi olla missään tapauksessa luksustuote. Ja meidän täytyy kyetä keskustelemaan kaikesta tästä. Ilman tietysti, että kuitenkaan joudutaan sitten uhraamaan ympäristövaatimuksia. Te sanotte myös jotain aivan mielenkiintoista, että kuulla usein investoinnit tutkimukseen. Sanoitte mm, montakin asiaa tässä suhteessa ja puhuitte autoteollisuudesta. Minun käsittääkseni Euroopassa tänä päivänä ostetaan vähemmän autoja, sillä sähköauto-ongelma liittyy akun lataamiseen. Mutta ainakin suurissa kaupungeissa pitäisi löytää tähän ratkaisuja ja komissio voisi viedä tätä prosessia eteenpäin. Kun puhutaan sitten uusiutuvista energialähteistä, Meillä on kaksi asiaa. Ensinnäkin en usko, että myyntihinta onpa hinta sitten seurausta tuulienergiatuotosta tai jostain muusta. Tämä hinta on oikea. Nämä tuotteet ovat aivan liian kalliita. Ne ovat nyt luksushintoja. Ja minun mielestäni tutkimuksen pitäisi kyetä vähentämään tämän tyyppisten installaatioiden hintaa. Voisimmekohan tehdä jotain tässä suhteessa? Oletteko sitä mieltä vai oletteko sitä mieltä, että hinnat silloin kun on asetettu, niin ne ovat sitten jääneet paikoinen. Niitä ei voida hallinnoida. Voitteko tapauksessa luottaa meidän tukemme toimintasuunnitelmanne täytäntöönpanossa? Ja korostin tässä joitakin näkökohtia, koska mielestäni kaikki olemme kiinnostuneita tästä asiasta. Puheenjohtaja, kiitoksia. Seuraavana kollega Barikov. I speak my uh, born language, Bulgarian. Minä puhun omaa kieltäni bulgariaa. Veti господин komissar. Hyvää iltaa, komission jäsen. Haluaisin kiittää teitä tästä puheenvuorostanne ja haluaisin palata asioihin, jotka mainitsitte. Tämä Venäjän aiheuttama yllätys, Putinin aiheuttama yllätys kollegoille Euroopan parlamentissa – ja bulgarialaisille kollegoille se tosiasia, että Venäjä aikoo lopettaa South Stream-projektinsa. On todettu tänään, että Venäjä ei ole kumppani, johon voi luottaa energian toimituksissa Eurooppaan. Ja haluaisin kiittää teitä siitä, että mainitsitte energiavakauden prioriteettina Euroopassa. Kysymykseni on seuraava. Mikä teidän eurooppalainen strategianne on Euroopan parlamentin ja komission osalta, jotta voisimme kattaa puutteen ja energiatarpeen, joka nyt syntyy tämän projektin päättämisen vuoksi, South Streamin päättämisen. Mitkä vaihtoehdot ovat tälle projektille, sillä nyt Kollegani herra Shevkovits on lausunut, että tämä projekti saattaisi jatkua. Onko vaaraa, että Putin saattaisi yksipuolisesti päättää, että muuttaa tämän putken kulkusuuntaa Turkin läpi ja vetäisi sen eteläisestä Euroopasta – tai Bulgarian kautta. Jälleen kerran kiitoksia, kiitoksia energia- ja ympäristöpolitiikan tuelle. Niin kiitos. Ja seuraavaksi seuraava kollega. <clears throat> Estimado. Kiitoksia arvon komission jäsen. Viime viikolla puheenjohtaja Juncker esitteli investointisuunnitelmansa, jolla on tarkoitus yksityisten investointien kautta elvyttää Euroopan taloutta tarvitaan näitä investointeja, jotta päästään pois tästä tilanteesta. Tämä aiheuttaa kilpailuhaittaa eri kilpailijoihimme nähden. Siksi voi ymmärtää sen, että monet komission jäsenet haluavat, että tästä suunnitelmasta osa varoista kohdennetaan heidän salkunsa kuluviin asioihin. Toivotan esimerkiksi, että osa 300 miljardista voidaan käyttää siihen, että päästään parempaan energiavarmuustilanteeseen ja siihen, että teollisuutemme kilpailukyky paranee ja työllisyys paranee. Kun ottaa huomioon, missä tilanteessa Eurooppa on, meidän täytyisi saada aikaan tilanne, jossa energian hinta olisi kohdallaan yrityksille ja kotitalouksille. Tarvitaan todelliset energian sisämarkkinat. Ja tästä ollaan yksimielisiä toisin kuin monista muista energiakysymyksistä. Monta asiaa on jo tehty, mutta suuria porsanreikiä on edelleen. Yksi niistä ovat nämä niin kutsutut energiasaarekkeet. Emme voi puhua sisämarkkinoista, kun jäsenvaltioista osa on erillään muista. Iberian niemimaa ja Baltian maat ovat tästä hyviä esimerkkejä. Ja siksi kysyn, miten, tai olette, oletteko tutkinut sitä, miten varoja voidaan suunnata näihin yhteen liittämishankkeisiin? Toinen huolenaihe, josta olemme yhtä mieltä tässä valiokunnassa, on, että pk-yritysten toimintaympäristö on parannettava. Emme saa unohtaa sitä, että Kaikista yrityksistä 99 prosenttia on juuri pk-yrityksiä ja kaksi kolmasosaa yksityisistä työpaikoista on pk-yrityksissä. Ehkäpä teitä hämmästyttää, herra Kanjete, miksi puhun teille pk-yrityksistä, mutta hetki pieni. On vaikea ehkä ajatella, miten pk-yritykset saadaan mukaan näihin suuriin infrastruktuurihankkeisiin – No tässä kuitenkin äh, urakoitsijoiden pitää kantaa vastuutaan. Puhumme suurista infrastruktuurihankkeista, mutta kaiken taustalla on kuitenkin se, että meillä on valtavat määrät sellaisia pk-yrityksiä, joilla on tietotaitoja, ne ovat pystyneet uudistamaan toimintaansa innovaatioidensa kautta. Ja siksi nämä suuret toimijat, kun ne harjoittavat ulkoistamispolitiikkaa, kuten tiedätte kaikki, näin ne tekevät, niin ulkoistamispolitiikoissaan niiden täytyy noudattaa ajan henkeä. Ja meidänkin täytyy olla varuillamme siinä, että noudatetaan avoimuutta ja sitä, miten näitä hankkeita toteutetaan. Ja vielä yksi lyhyt kysymys. Te puhuitte toimitusvarmuuden vakauttamisesta ja viittasitte siihen, että South Stream-hankkeesta luovutaan. Ja haluaisin tietää, koska olen hieman hämilläni siitä, miten tästä puhuitte. Tämä oli hieman hälyttävä se tapa, miten tästä puhuitte. Eli mitkä ovat Venäjän päätöksen seuraukset? Kiitos. And colleague... Kiitoksia kollega Jaabor Vihreistä. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Ja nyt toivon jotain muuta. Hyvä komissaari. Kerrotaan, että Ukraina suurimmassa Zaborizinan ydinvoimalassa tapahtui jotain. Voisitteko kertoa ITRE-valiokunnalle jotain muuta kuin se tieto, mitä media on meille tarjonnut? Onko komissio saanut mitään lisätietoa mahdollisista saasteista tai mistä musta ongelmasta tuossa ydinvoimalaitoksessa? Kiitoksia kollega. Ja sitten Guen nimissä López Bermejo. Buenas tardes, gracias señor presidente. Señor Cañete. Kiitoksia puheenjohtaja herra Cañete. Halusin käyttää tämän tilaisuuden mahdollisuuden, jotta voisin käsitellä sellaisia teollisuuden aloja, jotka käyttävät paljon energiaa, esimerkiksi metalliteollisuus. Viime viikolla täysistunnossa Strasbourgissa puhuimme terästeollisuuden hankalasta tilanteesta Italian Ternissä. Ja valitettavasti tällä viikolla olemme saaneet kuulla Alcoa-yrityksen vaikeasta tilanteesta Espanjassa. Tässä, tähän liittyvät sadat suorat työpaikat ja välillisesti tuhansia työpaikkoja. Ja tämä alueella, jossa työttömyys on jo korkealla tasolla. Se, että eurooppalaista teollisuutta siirretään muihin maihin on suuri tappio työllisyydelle ja eurooppalaiselle teollisuudelle. Ja tämä vaikuttaa komission työhön, koska teollisuus, jota on menetetty, on maailmanlaajuisesti hiilidioksidipäästöjen osalta ja muiden päästöjen osalta kaikkein tehokkainta. Me haluamme tehokkaita ympäristösääntöjä, mutta tässä tulee olla kuitenkin rinnakkain sellaiset vaatimukset, joilla voidaan taata samanlaiset ympäristövaatimukset tuontituotteille. Ja lisäksi Euroopan energiapolitiikalla on vapautettu sähkömarkkinat ja se on ala, jossa on helposti usein isoja energiaoligopoleja. Tiedätte, mikä tilanne on, koska olitte mukana hallituksessa vaatimassa tätä tehotonta sääntelyä. Tässä valta keskitetään harvoihin käsiin, eikä toimita niin, että tästä olisi hyötyä yhteiskunnalle tai tuotantotaloudelle. Otin tässä tämän Alkoan esimerkiksi, ja nämä poliitikot johtavat nyt Alkoan sulkemiseen. Tässä oligopolit toimivat niin, että hinnat nousevat tuotantokustannusten yläpuolelle. Tällaista politiikkaa emme toivo. Kyseessä ei ole se, että energian hintaa laskettaisiin käyttämällä vaarallisia energialähteitä, kuten särötystä ja ydinenergiaa. Tässä on kyse siitä, että valta pitäisi saada takaisin julkiselle taholle. Ja me emme hyväksy komission energiaagendaa, sitä tulisi muuttaa. Kyseessä on strateginen ala. Tarvitaan toisenlaisia toimia eikä sellaisia, että kaikki markkinaosa-alueet keskittyvät ainoastaan harvojen käsiin. Tässä menetetään tuhansia työpaikkoja ja maailmasta tulee vähemmän kestävä. Kiitoksia. And colleague Dario Tamburano. Kiitoksia Dario Tamburano. Seuraavana Salve komissario Cagnete, ho apprezzato molto la sua... Kiitoksia komission sen Cagnete, kiitoksia teidän puheenvuorostanne, arvostin sitä kovasti. Haluaisin keskittyä joihinkin kysymyksiin, kuten ETS, Ecolabel, merkintä ja ylipäätään merkinnät. Tämä liittyy ETS-markkinoiden kestävyyteen. Meidän on ymmärrettävä, että tähän järjestelmään tulee jatkuvia korjauksia, koska se ei toimi. Tästä on tullut rahoituskeinottelun väline. Se ei toimi myöskään siksi, että maailmankauppatilanne sen, sen jälkeen, kun tämä järjestelmä otettiin käyttöön, on muuttunut täydellisesti. VTO on tullut mukaan toimijoita, jotka siirtävät päästöjä sellaisille alueille, joissa ei käytetä ETS-järjestelmää. Eli tuotantopaikan välinen ja hyrkkeiden käyttöpaikan välinen linkki on hävinnyt. Ehkäpä on yllättävää, että tämän valiokunnan jäsen voisi pyytää ETS-järjestelmän täydellistä kumoamista – ja ehdottaa hiiliveroa, jossa laskettaisiin hiilisisältö kulutetuissa tuotteissa. Tämä ei olisi protektionistinen väline, vaan tämä johtaisi siihen, että Eurooppa voisi toimia tasavertaisesti globaaleilla markkinoilla niin, että kilpailukyky ja meidän yritystemme tuottavuus paranisi. Teen yhteistyötä italialaisen tutkimuslaitoksen Enean kanssa. Se on hahmotellut tämänkaltaista verotusehdotusta ja toivottavasti voimme tavata jälleen pikaisesti, jotta voimme keskustella tästä ehdotuksesta. Kiitos. Kiitoksia. koordinaattoriden jälkeen pyytäisin komissaaria vastaamaan ja esittämään kommentit. Muchas gracias. El señor Cristianis planteaba una... Paljon kiitoksia. Mielestäni hyvin tärkeä kysymys esitettiin. Tilanne eri jäsenmaissa on hyvin erilainen niiden energian toimituksen ja energiavarmuuden suhteen. Eräät ovat hyvin riippuvaisia, toisilla on enemmän uusiutuvaa energiaa, energia eh, miksissä mukana. Ja jotkut ovat hyvin läheisissä yhteyksissä kolmansiin maihin. Tämä on totta, mutta mitä voisimme tehdä, jotta olisimme kilpailukykyisempiä? Uskoakseni aivan aluksi meidän tulisi varmistaa se, että meillä on kaikki tarpeelliset yhteydet ja kaikki yhteisen edun mukaiset projektit takaavat sen, että meillä todellakin on yhtenäiset yhtenäismarkkinat, sisämarkkinat, jossa energia liikkuu, kaasu liikkuu. Tämä on mielestäni kaikkein tärkein haaste. Luonnollisesti investointeja tarvitaan miljoonia. Ja tämän lisäksi meidän täytyy myöskin vastustaa toimitusmonopoleja yksittäiset toimittajat. Äh, niiden suhteen olemme nähneet Ukrainan tilanteessa, mikä ongelma syntyy, kun niiden hana suljetaan. Koko talous kuristuu. Ja tämähän on hirvittävää talvella. Meillä täytyy olla useampia toimittajia. Onneksi olemme kehittämässä verkostoa maakaasu toimitusverkostoa. Tämä tarkoittaa, että meillä olisi mahdollisuuksia monimuotoista. Me olimme hyvin riippuvaisia. Meillä on ollut hyvin vähän kaasun toimitusta Etelä-Välimeren alueelta. Meidän täytyy ottaa sitä mukaan enemmän ja tuoda se energiamarkkinoille. Jos haluamme yhtenäiset energiamarkkinat, meillä pitää olla ensinnäkin infrastruktuuria toisekseen verkostot niin, että verkostot ovat yhteyksissä toisiinsa ja toimivat yhteen, mutta meillä täytyy olla myöskin alueellista yhteistyötä, joka toimii hyvin. Mutta vain siksi, että tämä on toiminut kahdella tai kolmella alueella äh, Keski-Euroopassa tai Baltian maissa oikein hyvin. Tätä ei pidä pitää itsestäänselvyytenä. Meidän täytyy luoda ähm, yhtenäismarkkina plus ja varmistaa, että päätöksenteko on läpinäkyvää ja että hinta eroja esiintyy vähemmän. Tämä johti minut siihen aiheeseen, josta Guen edustaja puhui. Meillä on monopoleja ja oligopoleja, joissakin maissa, Espanjassa voidaan valitella tilannetta, mutta muissa maissa on myöskin ongelmia. Mutta meillä on myöskin maita, joissa eri yritykset kilpailevat samoista markkinoista. Me tarvitsemme sellaiset energiamarkkinat, sisämarkkinat, joissa kilpailua esiintyy ja jolla kuluttaja voi valita, jos jollakin markkinoilla on monopoli tai oligopoli toisessa maassa saattaa olla seitsemän toimittajayritystä ja jos meillä on fyysiset linkit, jotka yhdistävät markkinat Euroopassa, todennäköisesti tässä tapauksessa meillä on sellaiset sisämarkkinat, joilla kilpailua esiintyy, mutta tämä on vaikeaa. Meidän täytyy kuitenkin toteuttaa tämä. Kun keskustelemme hallintojärjestelmistä, meidän täytyy rakentaa joustavuutta, jotta voisimme ottaa todellisen tilanteen huomioon kaikissa jäsenmaissa. Emme voi yhtä ratkaisua soveltaa kaikkiin identtisiä tavoitteita. Meidän täytyy ottaa olosuhteet huomioon ja myöskin se, mitä kapasiteettia maissa on. Sosiaalidemokraattisen ryhmän puhuja. Kiittäisin teitä poliittisesta tuesta. On tärkeää, että meillä on tukea, kun ryhdymme tällaisiin hankkeisiin, ja jotta komissio voisi valinnoissaan olla järkevä. Minun kokemukseni on osoittanut, ilmoittanut, että meillä on melkoisen suuria suunnitelmia. Meillä on herra Junckerin ohjelma. Olemme tehneet kovasti töitä. Me olemme energiaunionin suhteen lähestulkoon päässeet päätökseen. Teemme monilla muilla aloilla töitä ja uskoakseni kone pyörii nyt hyvin nopeasti, koska tilanne on kiireellinen. Te puhuitte tässä energiaa riippumattomuudesta anteeksi, energiatehokkuudesta ja arvioinnista uskoakseni energiatehokkuusdirektiivi on hyvä ja hyvin tehty. Ehkäpä meidän pitäisi kuitenkin varmistaa se, että olemassa olevia direktiivejä toimeenpannaan, sillä jos tarkastelette tilanteita, joissa direktiivit on vain osittain tai niitä ei ole saatu kansallisen lainsäädäntöön, ne on toimeenpantu 13 tai 14 jäsenmaassa, mutta pilottihankkeet 20. Eli emme ole vielä 100 prosentin toimeenpanotasolla. Ei ole kovinkaan järkeää, järkevää uudelleen arvioida direktiiviä ennen kuin se on 100 prosenttisesti toimeenpantu kaikissa jäsenmaissa, mutta haluaisin pyytää parlamentin jäseniä ottamaan huomioon erityisesti yhden asian jos teistä tuntuu, että energiatehokkuusdirektiivissä pitää jokin tietty asia muuttaa, niin kertokaa siitä. Voimme mahdollisesti muuttaa sitä, mutta tämä on mielestäni hyvin tärkeä direktiivi. Euroopan parlamentti teki hyvää työtä sen parissa. Se on hyvin toteutettu ja jos kaikki jäsenmaat toimeenpanevat sitä, tämä tulee olemaan vielä suurempi menestys. Sitten edustaja Verkov mainitsi sen, mitä tullaan tekemään herra Putinin hiljattaisen päätöksen ja Gazpromin hiljattaisen päätöksen seurauksena, kun Gazprom on päätetty kumota. Tämä on yksipuolinen päätös. Ja jos tilanne on tällainen, Komissio on aina todennut, ettei South Stream ole sellainen projekti, joka olisi energiariippumattomuutta kasvattanut Euroopassa. Se olisi vain tarjonnut toisen reitin energiatoimitukselle hyvin erilaisen, mutta me emme halua vain yhtä energian tarjoajaa. Tässä yhteydessä komissio on pyytänyt, että South Streamin toteuttamisessa ja hallinnoissa käyttäisiin yhteisön lainsäädäntöä myöskin julkisten hankintojen osalta. Mitä sitten on tapahtunut tähän mennessä? On todettu, että nykyiset olosuhteet ovat sellaiset, että projektit ovat pysähtyneet, mutta jos Venäjän hallitus ja Gazprom hyväksyvät yhteisön lainsäädännön vaatimukset, mitään ongelmia tämän projektin jatkamisen suhteen ei ole, mutta Venäjän hallitus on asettanut koko kolmannen energiapaketin kyseenalaiseksi VTOssa, ja tämä on toinen asia. Nyt jos South Stream ei toteudu, meidän täytyy pohtia, kuinka me toimitusvarmuuden takaamme. Kaakkois- ja Keski-Euroopassa ja Itä-Euroopassa. Mitä me tulemme tekemään? Meidän täytyy varmistaa se, että Euroopan unioni voi nopeuttaa työtään näiden alojen alueiden saattamiseksi osaksi eurooppalaista energiaverkostoa. Meillä on paljon projekteja, joita voidaan toteuttaa. Bulgarian ja Romanian välinen äm, yhteys, Romania ja Kreikan välinen tai Romaniassa energiaa käytävät. Meidän täytyy nyt kärjää hihamme ja ryhtyä työhön saada saamaan tämä infrastruktuuri kuntoon näillä alueilla. Ja näin me olemme tekemässä tällä hetkelläkin meillä oli kokous amerikkalaisten kollegoidemme kanssa osana olemassa olevaa energiayhteistyötä. Me olemme päivittäneet toimintaa ja tulemme nopeuttamaan sitä. Pyrimme varmistamaan sen, että me saamme toimitusvarmuuden näiden projektien kautta. Edustaja Vidal, te mainitsitte nämä energiasaarekkeet. Me tulemme julkila- lausuman esittämään liittyen siihen, kuinka voimme toimia neuvoston tarkoituksenahan on ollut luoda 10 prosentin yhteydet vuoteen 2020 mennessä. Ja te myöskin kysytte, kuinka me voisimme näitä liitosinfrastruktuureja tukea Junckerin ohjelmalla. Jos tarkastettiin Junckerin ohjelmaa, siellä prioriteetteina on infrastruktuurilinkit, uusiutuva energia ja myöskin energiatehokkuus. Energiatehokkuuden suhteen kyseessä on ala, jolla työpaikkoja syntyy nopeasti, sillä infrastruktuuriprojektit tyypillisesti sisältävät neljän tai viiden vuoden arviointijakson. Meillä on ilmastolupia, hallinnollisia lupia, mutta tehokkuus, kun tehdään joko yksityisellä tai julkisella sektorilla rakennusten suhteen töitä. Tämä on jotakin, mitä voidaan toteuttaa lähestulkoon välittömästi. Jos toteutamme Junckerin ohjelmaa energiatehokkuuden suhteen, tämä tulee luomaan hyvin paljon huomattavan paljon työpaikkoja. Tämä investointi tulee olemaan hyvin nopea. Tämä on siis yksi tärkeä ala. Jälkeen jälleen kerran PK-yritykset osana Junckerin ähm, ohjelmaa saavat 75 miljoonaa rahoitusta nimenomaisesti näistä 315 miljoonasta 75 miljoonaa korvamerkitty pk-yrityksille. PK-yritykset mielestäni on siis otettu huomioon ja energiatehokkuuden tehokkuuden suhteen PK-yritykset todennäköisesti eivät pysty pääsemään mukaan merenalaisiin infrastruktuurilinkkiprojekteihin, mutta mitä ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmiin tulee tai moninkertaisiin ikkunalaseihin, tämähän on ala, jolla pk-yritysten toiminta on luonnollista. Te tiedustelitte myöskin komission reaktioista. Ja tapauksesta ydinvoimalassa olemme kuulleet, että muuntajassa oli häiriö eikä laitoksessa itsessään. Ja nyt korjaustoimet ovat käynnissä ja 7. joulukuuta tämän laitoksen pitäisi päästä uudelleen toimintaan normaalilla tavalla. Olemme myöskin kuulleet, että Euroopan laajuinen radioaktiivisten tasojen monitorointiverkosto ei ole havainnut mitään äh, ydin onnettomuuksiin liittyviä tasoja. Ja me olemme myöskin atomienergia virastoon olleet yhdessä. Tämä tapaus on onnettomuusasteikolla luokiteltu tason tapaukseksi Ja pian tulemme sääntöjen mukaisesti saamaan tiedot, jotka varmistavat nykyiset tiedot. Tämä on siis se, mitä me tällä hetkellä tiedämme tähän reaktoriin liittyvän tapauksen suhteen. Huolia ilmaistiin myös markkinakompetenssista. Edustaja Vilhelm mainitsi asiasta ja myöskin energia paljon kuluttavat teollisuuden alat otettiin esiin. Ne aiheuttavat huolia. Ja se, mitä voimme Euroopan unionissa tehdä lyhyellä aikavälillä, tämän tyyppinen teollisuus täytyy ottaa huomioon. Kun puhumme energiajakelusta ETS järjestelmän osana. Mutta me toivomme, että energiamarkkinat tulevat toivottavasti laskemaan energian hintoja. Jos meillä on toimivat yhtenäismarkkinat, energian hinnan tulisi laskea. Jos meillä on yhä enemmän energian tarjoajia ja äh, monia energialähteitä, äh, me olemme kilpailukykyisempiä, jos saamme kestävämmän järjestelmän aikaan halvemmalla, kilpailukyky kasvaa. Ja jos meillä on energiamarkkina täysin toteutettu, näin voi tapahtua. Komissio tarkastelee suunnitelmaa ja tarkastelee myöskin sitä, että kansainvälisen lainsäädännön vaatimukset otetaan huomioon. Jos me voimme tiettyjen äm, yritysten kiintiötä hankkia ja saada näin suotuisempia ehtoja. Tämä on asia, jota tarkastelemme. Komissio tulee antamaan asiasta lausunnon. ETS-järjestelmää on kritisoitu hyvin vahvasti aikoinaan, kun tarkastelemme sitä, kuinka talouden hiiliperustasta poistuminen toteutettaisiin, minkälaisia muita vaihtoehtoja meillä voisi olla. Me loimme paljon kehittyneemmän järjestelmän kuin alkuperäinen. Tämä on aiheuttanut kritiikkiä, ähm, mutta tämä järjestelmä tulee toimimaan ja sitäkin mahdolliseksi siirtyy ähm, vähähiiliseen talouteen. Tämä to- tulee toimimaan paremmin kuin se, että hiili, hiiltä äh, summittaisesti vaan verotettaisiin. Kiitos. Seuraavaksi, seuraava kysymyskierros kollega Peterille. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, tästä puheenvuorosta ja kiitoksia komissarkani, että tulitte tänne paikalle. Olemme olleet hieman huolissamme siitä, mitä nimittäin Junckerin tappolistaksi, jota komissiossa ilmeisesti nimitetään Junckerin tarkastusluetteloksi. Varsinkin kun puhutaan ilmanlaatu paketista, niin uudet huvut sanovat, että siitä se itse asiassa poistetaan ensi viikolla ja me haluaisimme kyllä työstää sitä edelleen parlamentissa. Varsinkin kun puhutaan MCPstä, jota nyt työstetään. Ja meidän tulisi katsoa sitä, että pitäisikö tämä työ, työn jatkoa vai pitäisikö se lopettaa. Se on erittäin tärkeää, kun puhutaan terveydestä ja ympäristöstä. 2030 tavoitteiden lisäksi meillä on myös muita ja pohdinpa vain sitä, että onko meillä lainsäädäntöehdotuksia tai ensi vuonna tulee komissiossa sen suhteen, millä tavalla näitä tavoitteita ryhdytään täytäntöönpanomaan ja jossain määrin, jotka neuvostokin on vahvistanut. Eli voisimme ryhtyä pohtimaan sitä, millä tavalla voimme näihin kysymyksiin pureutua myös valiokunnassa. Kiitoksia. Äh, Madame Bremt. Kiitoksia edustaja Bremt. Van Bremt, niin. You, um, Mr. Commissioner, um... Komission jäsen, haluaisin esittää teille tarkkoja kysymyksiä. Ensinnäkin alustuspuheenvuorossanne mainitsitte, että ensi vuonna aiotte tehdä vaikutusten arvioinnin ETSn ulkopuolisista aloista. Olen hieman huolissani. Liiman konferenssi on jo alkanut tässä valmistaudutaan Pariisiin. Ja parlamentti on aina todennut, että Euroopan unionina meidän tulisi näyttää hyvää esimerkkiä ja kantaa oma vastuumme ilmastonmuutoksessa. Ja tämä tulisi tehdä meistä voimakkaampia neuvotteluissa muiden maailman alueiden kanssa. Tässä mielessä on hyvin tärkeää, että meillä on konkreettisia ETS- alueen tavoitteita ja sellaisia, jotka eivät kuulu ETSn piiriin, sen liikenne. Emme saa kuluttaa liikaa aikaa vaikutusten arviointeihin. No, totta kai jos tätä tarvitaan, niin komissio saa sitä päättää, mutta toimikaa lyhyesti. Ja sitten toinen kysymys liittyy Limaan ja Pariisiin. Ensin Lima. Kaikki jäsenvaltiot eivät ole noudattaneet sitoumustaan sen suhteen, että varoja saataisiin ilmastorahastoon. Tässä Itävalta ja Belgia ovat esimerkkejä. Tämä on todella häpeällistä ja tämä tekee meistä heikkoja, kun lähdemme neuvotteluihin ja yritämme vakuuttaa kehittyneitä teollis- teollisia maita mukaan toimintaan. Eli miten tilanteeseen puututaan, miten taataan nämä äh, resurssit tähän vihreän rahastoon, miten esimerkiksi Belgia lähtee mukaan mahdollisimman nopeasti. Kiitos. Van Bremt and... Kiitos, edustaja Van Bremt. Richard Downing seuraavana. Um, and thank you very Paljon kiitoksia ja paljon kiitoksia johdannostanne komission jäsen. Oikeanlainen siirtyminen siihen, että talouden hiiliperustaa puretaan, on erittäin tärkeää, sillä ja haluaisin tietää, kuinka tämän siirtymän komissio aikoo hallinnoida. Me olemme Cancunin kokouksesta lähtien tätä pohtineet, emmekä ole saaneet paljon tietoa komissiolta asiasta. Kaikki kustannustehokkaat mm, järjestelmät, myöskin hiilinielut huomioon ottaen me olemme nyt Essankin suhteen jäljessä muista tulen alueelta, jolta tämä näkyy selkeästi ja Tämä nähdään hyvin tärkeänä toimena. Hilten varastointi on myöskin Pohjanmerellä äärimmäisen tärkeä toimi. Ja kuinka sitten tämä hiilen takaisinotto ja varastointi energiaunionissa otetaan mukaan ja uusien projektien toteutus? Now. Kiitoksia. Claude Tyrmes seuraavana. Thank you very much. Kiitoksia. Ensinnäkin kiitos komissaari tästä katsauksesta siihen, mitä haluatte tehdä. Haluaisin korostaa yhtä asiaa energiatoimitusvarmuuskeskustelussa. En ole Karinsin kanssa samaa mieltä. Ei tässä kysymys ole energiasektorista, vaan, siis voimatuottosektorista, vaan nimenomaan lämmityssektorista. Voimatuottopuolella meillä on vähemmän kasvua kuin koskaan ennen viimeisen kymmenen vuoden ajan. ETS on romahtanut hiiltä käytetään. Itä-Euroopan ongelma Putinin kanssa on se, että ihmiset saattavat jäätyä taloihinsa. Ja sellaiset järjestelmät, jotka voitaisiin muuttaa käyttöön, ovat olemassa. Se on tässä ongelmana. En ole myöskään tyytyväinen, mitä tässä kolmessa valtiomaassa tapahtui. Viiden vuoden ajana miljoonat Euroopan unionista on pöydällä ja kolme Baltian maata eivät ole voineet sopia yhteistä nestenkaastuterminaalista. Kaksi kolme vuotta meni hukkaan. Vasta nyt Liettuan nestekaasuterminaali on toiminnassa. Meidän tulisi katsoa kyllä näitä tosiasioita, kun selvitämme ongelmia. Lisäksi haluan korostaa sitä, ja kun puhutaan uus, uusiutuvista energialähteistä, niin meidän tulee yhdistää se energiaturvallisuuteen. Ainoa maa Euroopassa, joka on vähentänyt energiariippuvuutta kymmenen vuoden aikana, on Portugali. Portugalilla oli 93 prosentin energiatuontiriippuvuus. Nyt se on 80 prosentissa. Miksi? Koska se kehitti uusiutuvia energialähteitä. Eli ne kahden välillä on selkeä yhteys. Sitten on toinen ulottuvuus uusiutuvissa energialähteissä, mitä ei mainittu, ja se koskee vientiteollisuutta. Me olemme edelleen tuulivoiman maailmaan johtavia. Ja IAE viime viikon kertomuksessaan osoitti selkeästi, että maailman suurimmat investoinnit tehdään aurinko- ja tuulienergiassa. Meidän kysymykseni on se, mitä aiotte tehdä auttaaksenne aurinkovoimateollisuutta teollisuutta Euroopan unionissa, johon kiinanlainen polkumyynti on vaikuttanut voimakkaasti. New York on äskettäin otan käyttöön 750 miljoonan lainan käyttäkseen sen aurinkoenergiaa. Samantyyppiset tutkimuslaitokset Euroopan unionissa pyrkivät olemaan ensi investointiaallossa mukana. Toivon, että komissio voi meitä auttaa että seuraavan sukupolven aurinkoenergialla olisi myös mahdollisuutensa Euroopassa ja se tulisi yhdistää Euroopan investointisuunnitelmiin, jotta voidaan sitten palata markkinoille. Ja vaikka me kykenisimkään tuottamaan edes 20 prosenttia aurinkoenergiaa Euroopassa, mutta meillä silti olemme koneistuspuolella maailman johtajia. Jos me alistumme Kiinalle ja Yhdysvalloille, niin se ei ole hyvä politiikka. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia. Kaikki kysymykset ovat hyvin mielenkiintoisia, mutta pyytäisin nyt teitä kuitenkin pysymään pikemminkin kahden minuutin ajassa kuin neljän minuutin. Yksitoista kollegaa haluaa vielä käyttää puheenvuoron. Edustaja Koffert. um, and I shall be brief. Um, Thank you, Mr. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä puhun lyhyesti. Kiitoksia komission jäsen. Aivan aluksi halusin sanoa, että tämän energiadilemman ratkaiseminen, kun meidän pitää yhdistää toivotus, varmuus, riippumattomuus, ilmasto ja ympäristö, on suuri kysymys ja ainut tapa tässä onnistua on se, että vihreän energiaunionin rakennamme. Siihen pitäisi keskittyä uskoakseni energiateknologia ja tutkimus ja kehitys ovat erittäin tärkeitä, mutta myöskin on tärkeää, että meillä on äm, järjestelmiä. Hyvä komission jäsen, haluaisin kysyä, mitä mieltä olette kaupunkilämpöjärjestelmistä tai muista vastaavista lämmitysverkostoissa? Tiedän, että nämä ovat suuria kysymyksiä ja Euroopassa näitä ratkaisuja voitaisiin käyttää, jotta äh, me olisimme energiatehokkaampia ja saisimme enemmän uudistuvaa energiaa verkkoon mukaan. Tähän energiaverkostoon liittyen Tällä hetkellä jo olemassa olevat energiaverkot ovat sellaisia, että monet jäsenmaat estävät markkinoille pääsyn ja jarruttavat energian sisämarkkinoita. Mitä komissio tulee tekemään tämän suhteen lyhyellä aikavälillä? Olin tähän ekodesign ähm, merkintä direktiiviä käsittelevän huomioon tyytyväinen. Tämä on tärkeä mielestäni ja tässä luonnollisesti me voimme energiasäästää, jos toimimme oikein. Tulemme olemaan yhteyksissä energia- komission tämän asian tiimoilta ja lopultakin te puhuitte rakennusten tilasta. Tämäkin on tärkeää. Meidän pitäisi edetä tällä alalla nopeammin. Meidän pitää pyytää jäsenmaita täyttämään energiatehokkuusdirektiivin sitoumuksensa. Odotamme tätäkin. Kiitos thank you, Mr. Chair. Mr. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitoksia, edustaja, komission edustaja. On hienoa, että meillä on mahdollisuus käyttää näkemystä vaihtoa tästä asiasta, niin kuin päätätte toimintaohjelmasta ensi vuotta varten. Haluaisin kysyä vuonna 2030 puitteistosta ilmasto- ja energiapolitiikasta ja ILUC-direktiivistä. Meillä on hyvä puitteisto nyt tulevaisuutta varten mutta vielä ei ole varmaa, syntyykö liikennepuolelle uusiutuvan energialähteiden tavoite ja jatketaanko sitä vuonna 2020 jälkeen. Me kaikki tiedämme, että tämä oli perusolaatuinen syy tälle niin sanotulle ILOC-keskustelulle. Ja minusta nyt on kovin monimutkaista se, että tämä keskustelu käydään ILOC-direktiivistä ja samalla direktiivi, kun meillä on tämä uusi puitteisto, kun meillä ei ole mitään yhteyttä tähän lainsäädäntöön ja 2030 puitteistoon, niin olemme luvanneet, ja tämä on yksi komission prioriteeteista, saada aikaiseksi parempaa sääntelyä. Samalla haluamme saada lisäinvestointeja Eurooppaan. Jos haluamme, että ym, firmat ym, investoivat yrityksiin ja vihreisen puitteistoon, niin meidän täytyy saada vakaa tilanne aikaiseksi ja katsoa pidemmälle kuin ainoastaan keskipitkällä aikavälillä, jos nimenomaan investoidaan uusiutuviin energialähteisiin. Minä olen sitä mieltä, että meidän tulisi nyt ottaa pieni tauko tähän ILOP-direktiiviin ja haluaisin kuulla teidän näkemyksenne tästä. Herbert Kiitoksia kollega Roy. Herr Kommissar, Hyvä komission jäsen. Kuuntelin tyytyväisyydellä, kun sanoitte, että ette halua tehdä jatkuvasti uusia ehdotuksia, vaan katsoa, miten nykyisiä ehdotuksia on täytäntöön pantu. Ja lisäsin tähän, että pitää ehkä katsoa, minkälaiset vaikutukset niillä on ollut. Ja toiseksi aluksi totesitte, että teille eurooppalaisen teollisuuden kilpailukyky on tärkeä asia ja energian hinnoilla on tässä tärkeä sija. Sitten puhutte pitkään ilmastopoliittisista toimenpiteistä, esimerkiksi energiatehokkuudesta ja monesta muusta kysymyksestä. Eikö olisi syytä pohtia, onko jokin poliittinen päätös kenties hankaloittanut teollisuuden tilannetta? Onko kenties jokin, jokin päätös nostanut energian hintoja ja näin heikentänyt teollisuuden kilpailukykyä? Ja voitaisiinko jokin resurssi ottaa paremmin huomioon tai sen sijaan, että se jätettäisiin täysin sivuun, viitan kaasuun, hiilen, miten tämän tulevaisuus, miltä se näyttää. Eikä tällä hetkellä esimerkiksi uusiutuvan energian kustannukset ole liian korkeita. Pitäisikö tässä katsoa kansallisia tukijärjestelmiä? Kolmanneksi puhuitte ecodesign-direktiivistä. Olen kuullut, että Juncker ja komission jäsen Timmermans aikovat katsoa sääntelyä ja sitä tarvitaanko tulevaisuudessa näin paljon sääntelyä. Onko ekodesign yksi tällainen asia? Ajattelen, että tässä sääntelyssä katsottaisiin kaikkea. Mr. Zorinjo. Kiitoksia, edustaja Zorinjo. Obrigado, presidente. Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää komission jäsen. Tämä on rakennekeskustelun rakenneohjelmaan liittyen sanoakseni teidän alkupuheenvuoronne pitäisi 22 kielelle kääntää ja julkaista lehdessä, sillä se on erittäin tärkeä sen kannalta, että voimme arvioida tulevina vuosina tapahtuvaa. En halunnut toistaa jo todettua, sanon, että Liman ja Pariisin kokouksissa ei tulla puhumaan vain energiamallista, vaikka tältä vaikuttaa, tulemme keskustelemaan uudesta yhteiskuntamallista ja uudesta taloudellisesta mallista, joka liittyy tähän uuteen yhteiskuntamalliin. Tässähän todellakin koko Euroopan tulevaisuus on avoinna yksinkertaistaen sanottuna. Sen nykyinen yhteiskuntamalli uskoakseni on sellainen, joka on vanhentunut. Me tarvitsemme uuden mallin taloudelle ja myöskin yhteiskunnalle. Puhumme tässä yhteyksistä, me emme puhu vain liitoksista, mutta yhteysliitoksista, älykkäistä yhteyksistä Euroopassa, jotka tarvoivat lisäarvoa. Meidän täytyy talouden uudistamisesta keskustella ja tehokkuudesta ja myöskin sähköautoista, lataamisesta, akuista. Eurooppa oli ennen tällä alalla johtaja. Portugali, kuten mainittua, on myöskin tehnyt asian parissa töitä ja onnistunut muuttamaan energiamiksiään, kasvattanut uudistuvien energialähteiden osaa ja meillä on nyt kansallisia sähköautoja. Meidän täytyy siis toimia meidän täytyy taistella ilmastonmuutosta vastaan, jos näin voin sanoa. Ja tämä, tämä pitää tehdä niin, että kasvua ja työpaikkoja syntyy Euroopassa. Uh, thank you. Kiitoksia edustaja Griffin. Kiitos puheenjohtaja. Komissaari Kanjote, mainitsitte ETS-järjestelmän markkinavakausvarannon ja nyt ollaan tulossa yksimielisyyteen useiden poliittisten ryhmien välillä siitä, että varhainen käyttöönotto mahdollistaisi sen, että tällä olisi nopea vaikutus ETS. Haluaisin kuulla teidän näkemyksenne vuoden 2017 aloituksesta. Kurt Darlingia haluan tukea siinä, että hiilen talteenotto ja varastointi yhtenä ratkaisuna on yhdistyneessä kuningaskunnassa tulossa kovasti esille sekä teollisuuspuolella että myöskin työmarkkinaosapuolten toimesta. Olin kovin ilahtunut kuullessani teidän puhuvan energiakustannuksen vähentämisestä perheelle ja yhteisölle luoteis-Englannissa. Energiaköyhyys on erittäin tärkeä ja kiireinen kysymys ja haluaisin kuulla lisää siitä, mitä ajattelitte pureutua tähän todelliseen energiaköyhyysongelmaan. Colleague Martin. Merci, monsieur le président. Bonsoir, monsieur le eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää iltaa komission jäsen. Haluaisin melko täsmällisiä kysymyksiä esittää Jotta voisimme nämä tavoitteet, jotka mainitsitte, saavuttaa, haluaisin, että te puhutte sitten hiukan tämän hm, kohdistamisen kriteereistä. Käyttäkö vipuvoimaa vai ennemminkin yleishyödyllistä luonnetta, joka on hm, tunnustettu? Onko tämä lähellä eurooppalaista projektia vai onko tässä kyseessä vaara, että saattaisimme jäädä kansalliselle tasolle? Sitten energiatehokkuus, josta äsken puhuitte, yrityksille 75 miljoonaa tukea, jos oikein ymmärsin. Ja myöskin tukea rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi. Kuuluuko tämä 75 miljoonaa tähän osuuteen? Me puhuimme Junckerin ohjelmasta tavoitteiden saavuttamisessa, mutta voisimme myöskin pohtia sitä, minkälaisia vaikutuksia Junckerin ohjelmalla tulee olemaan, sillä nämä 21 miljardia Junckerin ohjelman takuita suunnataan ilmeisesti äm, yhteysohjelmiin. Mikä näiden ohjelmien seuraus tulee olemaan, jos ne ensi vuonna toteutetaan? Kiitoksia. Um, del Castillo Vera. Muchas gracias, eh, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa komission jäsen. Hienoa, että olette täällä. Aluksi haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että olemme täällä teollisuusvaliokunnassa – emme saa unohtaa sitä, että tämä on juuri teollisuusvaliokunta ja lähtökohta on sen mukainen. Kun puhutaan teollisuudesta, tähän liittyy asioita, jotka liittyvät, jotka kiinnittävät huomiotamme. Uusiutuvat energialähteet ovat teollisuutta. Jos ei olisi energiasyöppää teollisuutta monilla uusilla energialähteillä ei olisi mahdollisuutta kehittyä, koska nämä liittyvät tähän energiasyöppöön teollisuuteen. Eli tässä on tiettyä nurkkakuntaisuutta, jota tulisi välttää. Se ei vie meitä eteenpäin, luo vain erilaista turhaa luokittelua ja vastakkainasettelua. Tämän sanottua, niin hyvä komission jäsen, Minusta vaikuttaa erittäin tärkeältä eh, se, että paljon energiaa käyttävillä teollisuuden aloilla olisi kehityksessään tehokkuuselementti siinä, kun ne käyttävät tätä energiaa. Tiedämme, että tähän pyritään, mutta komission strategisessa suunnitelmassa, kun katsotaan energiatehokkuutta, eivät saa olla mukana, saa olla mukana ainoastaan julkiset ja yksityiset rakennukset, vaan tässä täytyy keskittyä todella juuri sellaisiin aloihin, jotka käyttävät energiaa teollisuudessa kaikkein eniten. Komission tulisi ottaa tämä mukaan pohdintoihinsa. Our vice chair. Edustaja Henkel. Minulla on vain yksi kysymys, komissari. Oletteko todella sitä mieltä, että yhteiset energiamarkkinat on mahdollista saavuttaa, jos jokainen maa päättää omasta energiasekoituksesta? Kiitoksia. Thank you very much, eh, Mrs. Cabazon Ruiz. Gracias, señor presidente. Cabezan Ruiz. Kiitoksia puheenjohtaja herra Cañete. Haluaisin kysyä erästä espanjalaisesta yrityksestä, Alcoasta. EcoGAF on ollut hyvin innovatiivinen yritys, joka on käyttänyt hiiliä puhtaalla tavalla, vähentäen päästöjä ja ottaen päästöjä talteen. Se on ollut pioneeri ja tätä toimintaa on ollut yhdistyneessä kuningaskunnassa ja se on saanut 50 prosenttia rahoituksesta EUlta ja se on toimintakykyinen yritys, kuten on nähty vuoden, vuosien 2011 ja 2012 tulokset olivat aika hyvät, mutta yritys on silti riskialtis sulkemaan. Tämä johtuu, johtuu energian hinnoista ja myös siitä, että Espanjassa on uusi lainsäädäntö, joka kuuluu ja joka liittyy energiantuotantoon. Komissio sen uusimmassa tiedonannossa annossa halua edistää tämän tyyppistä teknologiaa, mutta tähän ei ole kuitenkaan sääntelyä. Ja kysyn, ettekö usko, että pitäisi pyrkiä löytämään eurooppalaista sääntelyä tämänkaltaisille laitoksille, joista voi olla suurta lisäarvoa? Dziękuję, dziękuję panie przewodniczący. Mm, w kwest... Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin sanoa jotakin energian hintaan liittyen. Kiitoksia komission jäsen tästä ensimmäisestä mielipiteiden vaihtokierroksesta. Uskon teidän järkevään lähestymistapaan lainsäädännön rakentamisessa. Kuitenkin se, mitä sanoitte, ei vaikuta kovinkaan harkitulta. Te puhuitte linkeistä, mutta me, en, me emme tiedä, onko meillä aikaa ja rahaa rakentaa nämä yhteydet. Tämä itsessään on uhka. Te puhuitte myöskin tuntemattomista energianlähteistä, esimerkiksi Venäjästä. Tämä on epävarma, epäluotettava energian toimittaja. Olemme nähneet hirvittävän epäonnistumisen, johon Nabukko putkilinja törmäsi. Haluaisin kysyä teiltä komission sen, eikö nyt olisi aika uudelleen tarkastella asioita. Tiedämme, että hiilen takaisinotto ja varastointi tai uudet tavat käyttää hiiltä ovat olemassa. Pitäisikö mennä harkita liuskekaasun louhintaa. Yhdysvallat on osoittanut, että tätä voidaan tehdä ympäristöä kunnioittain. Jälleen kerran siis, pitäisikö meidän pohtia näitä asioita uudelleen ja rakentaa teollisuutta näille energianlähteille ja saada halpaa energiaa tällä tavoin Eurooppaan? Kiitoksia, hyvä komissaari. Minä haluaisin palata kysymykseen, joka koskee South Streamia. Sehän nyt otettiin pois ja Etelä-Euroopan tilanne Ukrainan kriisin myötä on vaikea, kun puhutaan energia omavaraisuudesta, niin tämä kysymys on tietysti erityisen tärkeä. Millä tavalla itäinen Välimeren alue yhdistää muuhun Euroopan? Tämä kysymys on jo esitetty, ettei kuitenkaan ole vastannut siihen. Haluaisin esittää erityisen kysymyksen. Tähän mennessä puhutaan yhteisestä kannasta. Kypros, Kreikka ja Israel. Kaasuputki, joka lähtisi Kyprokselta, menisi Eurooppaan, joiden avulla voitaisiin vahvistaa energiatoimitusvarmuutta. Komissiona, mikä teidän näkemyksenne on tästä kysymyksestä? Oletteko pohtinut sitä? Oletteko pohtinut eh, mahdollista rahoitusta tällaiselle hankkeelle? Se mahdollistaisi energian toimitusvarmuuden lisääntymisen varsinkin Kaakkois-Euroopassa. Kiitoksia. Mr. Tamburano, ad vocem I understand. Very shortly, please. Edustaja Tamburano, oikein lyhyesti. Aivan lyhyesti, komission sen. Ehkäpä tässä oli tulkkausongelma. Tämä, tämä hiilivero, sitä tässä, siis se määriteltiin tässä jo, jollakin tavalla mielivaltaiseksi, mutta mielivaltainenhan on jotakin epävakaata, mutta tähän liittyy se kuitenkin selkeät säännöt. Kiitoksia komissiosen. End of our list of questions and remarks. Tässä on paljon kysymyksiä ja kommentteja. Pyytäisin teitä lyhyesti vastaamaan kysymyksiin. Vamos a ver, al, señor Federley... No niin, Federley, mitä tulee hallintoon liittyviin normeihin, uskomme, että ne saadaan käyttöön vuoden 2015 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Ja niillä pyritään seuraamaan sitä, miten jäsenvaltiot ovat täytäntöönpanneet sitoumuksiaan, jota, jotta tavoitteisiin päästään vuoteen 2020 mennessä. Meidän on toteutettava vaikutusten arviointia. Nämä alat ovat hyvin erityisluontoisia, monimutkaisia. Ja tiedätte, että velvoitteita asetetaan eri aloille sen mukaan. On katsottava, minkälaisia vaikutuksia päätöksillä on eri aloille. Sitten herra Roil puhui siitä, että meidän tulisi pohtia sitä, ovatko tietyt poliittiset päätökset vaikuttaneet kielteisesti hintoihin. Mutta meidän täytyy katsoa kaikkia eri osatekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet hintoihin. Keskittyminen toimijoiden kesken, markkinoiden toimimattomuus, yhteenliittymien puute, ne ovat kaikki asioita, jotka vaikuttavat tähän. Sitten ecodesign tuotteeseen voi liittyä virhe. Suurin osa ekodesign-tuotteista ovat kuitenkin olleet sellaisia, että niillä on saatu aikaan säästöä kuluttajille. Ja eurooppalaiset tuotteet ovat todella olleet omaa luokkaansa kautta maailman. Sitten pyrin puhumaan jostakin asioista, mutta en voi puhua niistä tämän konkreettisemmin ennen kuin meillä on komission työohjelma. Eli varmasti näihin kysymyksiin kyllä puututaan vielä. Sitten puhuttiin uudesta talous- ja yhteiskuntamallista. Puhuttiin Limasta ja Pariisista. Pyritään siihen, että saadaan kaikille sitovat tavoitteet, jotta maailman lämpötila ei nouse yli kahta astetta. Meidän on tehtävä sitoumuksia, jotta maailman lämpötila ei todella nousisi tämän enempää, eikä se asettaisi vaakalaudalle maailman kehitystä. Sitten Griffin puhui siitä, voitaisiinko tämän äh, markkinavakausvarannon käytönotto aikaista jo vuoteen 2017. Tästä täytyy lähettää oikeanlaisia viestejä teollisuudelle, investoille ja muille. Tämä on se hyvä viesti. Sitten CCS. Meillä on ollut eurooppalaisia hankkeita, joita olemme toteuttaneet, mutta ne eivät ole vielä täysin kypsyneet ja meidän täytyy jatkossakin pyrkiä edistämään tällaisia laaja-alaisia demonstraatiohankkeita, jotka osoittavat sen, että hiilen maanalainen varastointi on turvallista. Täytyy katsoa myös rajat ylittäviä liikenneinfrastruktuureja ja meidän on parannettava tietouttamme siitä, mikä on paras hiilidioksidin varastointimahdollisuus geografisesti, maantieteellisesti katsottuna – Eli missä ovat energialähteet ja mihin hiiltä voidaan varastoida. Hiiltä on edelleen tulevina vuosina ja siksi meidän täytyy pyrkiä sellaiseen teollisuuteen, jossa hiiltä voidaan käyttää mahdollisimman pienin päästöin ja tämä varastointi on merkittävä teknologia. Ja Yhdysvaltojen ja Kiinan väliset sopimukset. Niidenkin osalta on katsottava, minkälaisia hiilen varastointimahdollisuuksia meillä on. Emme voi toimia tässä yksin. Sitten Castillo de Vera sanoi, että täytyy muistaa, että kyseessä on teollisuusvaliokunta. Kyllähän se on totta, mutta ympäristökysymykset liittyvät myös teollisuuskysymyksiin. Uusiutuvat energianlähteet tarjoavat suuria mahdollisuuksia teollisuudellemme. Meidän täytyy olla johtavassa asemassa näissä kysymyksissä. Tässä puhuttiin aurinkovoimasta ja tuulivoimasta ja Junckerin suunnitelmassa panostetaan innovaatioihin. Tässä suunnitelmassa on mahdollisuus rahoittaa erilaisia infrastruktuureja, jotka ovat välttämättömiä sisämarkkinoiden toiminnalle. Täytyy katsoa teollisuuden rakennusten energiatehokkuutta ja eri alojen energiatehokkuutta eri muodoissa. Täytyy pyrkiä innovaatioihin ja kehitykseen tällä alalla. Jäsenvaltiot kehittäisivät tiettyjä hankkeita ja jokainen maa voisi itse päättää, minkä alan hankkeita lähtisi sitten edistämään. Yhteenliittymät, uudistuvat energialähteet, energiatehokkuus, laajakaista ja niin edelleen. Nämä ovat mahdollisuuksia. Sitten tämä energiapaletti. Tähän liittyen esitettiin älykäs kysymys. Kuitenkin energiapaletin valinta kuuluu jäsenvaltioille, mutta komissio helpottaa sitä, että jäsenvaltiot voivat viedä eteenpäin tiettyä teknologiaa omalla alueellaan. Mutta jatkossakin, jos perussopimuksia ei muuteta, energiapaletti kuuluu jäsenvaltioiden omaan toimivaltaan. Sitten tämä tietty energiateknologia, jonka sääntelystä täällä espanjalaisia sen kysyi. Kysymys ei ole helppo. Usein tässä toimivalta kuuluu valtioille – kapasiteettia ja muuta on kehitettävä. Ja tässäkin meidän täytyy tulla pyrkiä kohti yhtenäisiä energiamarkkinoita. Nyt varmasti vastasin suurimpaan osaan kysymyksistä. Jotakin ehkä jäi tässä vastaamatta ja pyydän anteeksi sitä. Mutta tässä on aika lailla paperia. Paperit menevät jo sekaisin. As you see, Miguel. Kuten näette, <clears throat> Miguel Meillä on kuulemistilaisuuksissamme ja tavallisissa kokouksissamme paljon kysyttävää. Se on ihan tyypillistä. Tämä oli ensimmäinen tavallinen kokouksemme komission kanssa. Kiitoksia kovasti kaikista vastauksista, kaikesta tiedosta. Hyvät kollegat, minuutin sisään alkaa jouluvastaanotto. Mutta yhdeksältä aamulla Ei tarvitse tulla tänne saliin. Vain koordinaattorit. Hyvät uutiset siis olivat nämä. Vain koordinaattorit kello yhdeksän. Kello kymmenen. Kaikki ollaan kortit. Äänestykset kymmeneltä. Ja sitten seuraavat kohdat. Nähdään minuutin kuluttua.